Colleagues, good afternoon and good... No niin, kollegat, oikein hyvää iltapäivää. Voimme nyt aloittaa tämän kokouksen. Aivan ensin toivotan tervetulleeksi puheenjohtaja Sartorin sekä kollegamme ITRE-valiokunnasta. Tervetuloa tänne liikenne- ja matkailuvaliokuntaan tänään iltapäivällä meillä on todella yhteiskokous, jonka aiheena on verkkojen Eurooppa-väline. Ennen kuin myönnän kenellekään puheenvuoroa, haluan kiittää puheenjohtajaa ja ITREN sihteeristöä läheisestä yhteistyöstä verkkojen Eurooppa-välineen käsittelyssä. Meistä oli hyvin tärkeää, että ITRE ja TRAN valiokunnat tekisivät yhteistyötä tämän asian puitteissa. Ja olen hyvin iloinen siitä tuesta, jota te ja kolleganne olette meille antaneet. Kollegat, tätä kokousta varten meillä on erillinen esityslista, luonnos. Tämän esityslistan pohjalta järjestämme nyt tämän kokouksen kuitenkin muistutan, että työjärjestyksen artiklan 51 pohjalta nyt tämä kokous järjestetään. Tämän artiklan pohjalta olemme siis sopineet yhteistyöstä ja Itrin ja Tranin esittelijät lyövät viisaat päänsä yhteen ja toimittavat sitten parlamentin käsittelyyn yhteisen mietinnön. Tätä kokousta johtavat molempien valiokuntien puheenjohtajat, siksi istumme molemmat täällä. Me sovimme, että isäntävaliokunnan eli TRAN-valiokunnan puheenjohtaja, eli minä johdan kokousta tänään ja seuraavalla kerralla rouva Sartori, eli tuolloin isäntävaliokunnan itrevaliokunnan valiokunnan puheenjohtaja johtaa puhetta. Ja luonnollisesti kaikilla on aina oikeus pyytää puheenvuoroa. Pitemmittä puheitta voisin nyt varmasti pyytää, että rouva Sartori avaa tämän kokouksen ja tämän jälkeen puheenvuoron saavat esittelijät. Mutta puheenjohtaja Sartori, haluatteko te ensin käyttää puheenvuoron? presidente, benvenuti a tutti. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa kaikille. Tämä on ensimmäinen kerta, kun teollisuusvaliokunta noudattaa tätä menettelyä artiklan 51 mukaisesti. Ja meille valiokuntana tämä on meille uusi kokemus. Tämä ehdotus, joka liittyy verkkojen Eurooppa-välineeseen, on aiheena tässä kokouksessa. Ja työmme tulokset ovat sellaisia, että meidän täytyy katsoa, millä tavalla voimme toteuttaa näitä strategioita televiestinnän alalla, infrastruktuurien, energian ja liikenteen alalla. Ja siksi meillä on tämä yhteinen kokous. Viime kuukausina olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja toivottavasti myöskin tämän jälkeen voimme jatkaa vielä paremmin tätä yhteistyötä. Very much, Kiitokset puheenjohtaja Sartori. Näin aivan varmasti teemmekin. Ensimmäinen puhuja on Jöran Färm budjettivaliokunnasta, niin kuin tiedätte. Tämä kaikki liittyy myös budjettiin. Ehkäpä Jöran voi aloittaa. Ja tämän jälkeen yhteisesittelijät. Valien Rike ja Ajala Sender. Mutta Jöran, jotta pidetään nyörit tiukalla, niin aloitan sinusta. Kiitoksia. Ei minulla tässä nyt ole tästä itse asiasta kovin paljon sanottamaan, vaikka olen eh, infrastruktuurihankkeiden esittelijä budjettivaliokunnassa. Olemme aloittaneet keskustelun vastaan rahoitusvälineistä, erityisesti näistä hankebondeista. Niiden osalta ollaan tällä hetkellä eh, tässä pilottivaiheessa, mutta tietenkin eh, keskustelemme myös laajemmin näistä eri välineistä, kuten verkkojen Eurooppa-välineistä, joka on äärimmäisen tärkeä. Tässä vaiheessa haluaisin todeta, että nyt koordinoimme budjettineuvottelut, neuvottelut rahoitusnäkymästä tai rahoituskehyksestä. Meillä on parlamentin kontaktiryhmä, jota johtaa Martin Schulz, puhemiehemme, ja neuvottelut neuvotteluryhmä liittyen äh, rahoituskehykseen sekä äh, muut edustajat ovat mukana ja aina eri vastuuvaliokuntien edustajia kutsutaan koolle tarpeen vaatiessa. Ja tämä meidän kontaktiryhmämme itse asiassa kokoontui tänään ja pohdimme juuri sitä, miten voimme koordinoida eri valiokuntien roolit liittyen yli 60 välineeseen, joista nyt neuvotteluja käydään neuvoston kanssa ja miten sitten tämä kaikki sopii vielä rahoituskehykseen. Kontaktiryhmän kokouksessa tänään todettiin, että pyrimme valmistautumaan mahdollisimman hyvin parlamentin sisällä ja valiokuntatasolla päästäksemme mahdollisimman pitkälle – mutta tällä hetkellä emme mene täysistuntoon ja tee päätöksiä mistään numeroista ennen kuin kuulemme neuvoston kannan. Tiedämme, että neuvosto tulee esittelemään niin kutsutun laatikon varmaankin neuvoston kokouksen jälkeen kesäkuun lopussa, ja tuolloin he pyrkivät esittelemään neuvoston ja sen valtioiden yhteisen kannan kaikkiin aiheisiin liittyen. Eli tässä vaiheessa saimme vielä tiedä, kuinka pitkälle he menevät, kuinka pitkälti yksityiskohtiin he menevät, puhuvatko he ollenkaan numeroista. Ja itse neuvottelut alkavat sitten kesän jälkeen. Eli jos kaikki menee hyvin, mutta muistutan teitä siitä, että tilanne on äärimmäisen vaikea, mitä näihin neuvotteluihin nyt tulee rahoituskehyksestä, koska monet jäsenvaltiot, merkittävät jäsenvaltiot ovat päättäneet, että niiden politiikka on leikkauspolitiikkaa. Haluavat leikata 100 miljardia euroa, eli 10 prosenttia tulevalta seitsemänvuotiselta kaudelta, eli koko rahoituskehyskaudelta. Ja jos tämä on neuvoston kanta, niin meillä tulee olemaan valtavia ongelmia Äh, laajentaa mitään poliitikkojamme, kuinka hyvät perustelut meillä sitten olisikaan. Niin halusin kertoa teille tästä neuvottelutilanteesta. On äärimmäisen tärkeää, että saamme aikaan sopimuksen pääprioriteeteistämme. Ja yksi asia, joka meitä hyvin paljon kiinnostaa, jota meidän on korostettava, on se, että meillä on oltava budjetti, budjetti, jossa investoidaan, sijoitetaan kasvuun. Eli tämän on oltava tällainen investointibudjetti. Ja tietenkin verkkojen Eurooppa-väline on yksi paras esimerkki juuri tästä, eli sen täytyy olla prioriteetti. Tässä oikeastaan se, mitä minä halusin sanoa, ja nyt minä tulin tänne kuuntelemaan. Kiitoksia. Kiitos teille, herra Färme. Nyt puheenvuoron Saarova Valien, joka on ITRE-valiokunnan esittelijä. Olkaa hyvä, Rova. Thank you, Chair. Thank you for giving me the floor. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saan puhua ITREn sun valmistelijana. Minä oikein mielelläni nyt puhun teille, kun tässä ensimmäistä kertaa ITRE ja TRAN kokouksessa keskustelimme. Aivan ensiksi haluaisin kiittää Rova Ajala ja Rove Keita esittelijöitä niistä hyvistä kokouksista ja hyvästä yhteistyöstä, mitä on tähän asti tehty. Meillä on kolme esittelijää yhden asian kimpussa. Tämä on aikamoinen haaste organisaation kannalta, mutta myös aika mielenkiintoinen tapa tehdä yhteistyötä. Verkkojen Eurooppa on uusi kokonaisuus ja uusi eurooppalainen väline, siksi ehkä kannattaisi se esitellä lyhyesti kollegoille, jotta tämä voisi aiheuttaa hyödystä keskustelua. Kyseessä on hanke, josta rahoitetaan 50 miljardin euron edestä eh, infrastruktuuria teleliikennealalla ja liikennealalla. Meillä menee liikennealalle yli 40 miljoonaa miljardia ja on tarkoitus saada aikaiseksi uutta yhteenliittymiä ja poistaa pullonkauloja kohesiomaissa on tarkoitus toimia 10 miljardista edestä ja 21 miljardia olisi sitten kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä liikenneinfrastruktuurin energiaa. Ala saa 8,1 miljardia euroa transeurooppalaisiin infrastruktuureihin. Näin pyritään pääsemään 2020 ilmastotavoitteisiin ja saattamaan päätteeseen sisämarkkinat televiestintäalalla 9,2 miljardia on menossa eh, laaja kaistana nopeisiin yhteyksiin ja sitten hankebondit, jotka pitää katsoa osaksi tätä CF-pakettia. Näin halutaan saada vipuvaikutussa liikkeelle myös yksityistä rahaa, jotta voitaisiin alentaa riskiprofiilia. Verkkojen Eurooppa-väline on nähtävä kokonaisuutena tulevien rahoituspuitteiden neuvotteluiden kanssa. Tämä uusi rahoitustapa, jossa huomioidaan 2020 tavoitteet, on uudenlainen paradigma. Ei haluta vain varmistaa, että on tarpeeksi budjettivaroja olemassa, vaan huomioida myös synergia ja kilpailukykyinen kasvu alusta alkaen. Synergia on ollut Euroopan hankkeiden taustalla, Euroopan markkinoiden taustalla, ja siitä puhutaan eurooppalaisena lisäarvona. Meidän pitää aina yksinkertaistaa hankkeita ja mielestäni tämä on nyt ensimmäinen pyrkimys kyseiseen suuntaan. Meillä on myös taloudellisia haasteita, meillä on taloudellisia puitteita, puutteita, jotka on ratkaistu vain osittain, mutta ei kuitenkaan päästy makrotalouden epätasapainon juurin, ongelmien juurin. Tarvitaan finanssipuolta tasapainoa, mutta tässä menee monta vuotta ennen kuin saadaan kunnon kestävät politiikat pystyyn. Siksi nyt on erityisen tärkeää, että kilpailukyky ja älykäs kasvu on toiminnan perusta, jotta voidaan uudistaa pohjaa, joka on osoittautunut epäkestäväksi, vaikka infrastruktuurit edistävät kasvua kaikilla aloilla. Ne ovat juuri vanhentumassa Euroopassa ja yhteen liittymät eivät ole tarpeeksi hyviä. Markkinat sirpaloituvat, energia-alan ja liikenne- ja televiestintäalan politiikat ovat menossa uudelleen kansalliseen suuntaan. Tämä on todellinen uhka. Ja nyt tässä eh, investoinnit viivästyvät, kun odotetaan parempia aikoja, jotka eivät kuitenkaan koskaan koita. Ja tässä mielessä verkkojen Eurooppa on innovatiivinen toimintatapa. Ottaen huomioon, kuinka suuria rahallisia tarpeita on, jotta voidaan 2020 tavoitteet saavuttaa Meillä on biljoona toisaalta ja toisaalta 200 miljardia, mutta emme voi kuitenkaan vain tukea näin julkisin varoin näitä suuria hankkeita, vaan tarvitsemme myös yksityisiä varoja, jotta ja saatava EU-markkinat houkutteleviksi kansallisille sijoittajille. Uskoisin, että jotta kestävyys voisi varmistua ja sisämarkkinat vahvistua, on käytettävä avoimia menettelyitä ja tarvitaan selkeät tavoitteet, jotta voidaan antaa ne takeet, mitä yksityiset investoijat tarvitsevat, jos ajatellaan eri investoijia, kuten rahastoja, niillä kyllä on valmius ryhtyä toimiin, kunhan tässä ei jatku eh, epätasapainon kilpailu yksityisen ja julkisen varoituksen välillä. Minulle sanottiin, että tässä on kyse ainoastaan siitä, kuinka paljon EU sijoittaa infrastruktuurin. Ei, en ole samaa mieltä tästä, sillä ajatus siitä, että meillä on yhteinen väline, jolla rahoitetaan eurooppalaista infrastruktuuria, tarkoittaa sitä, että on koordinoitava prioriteetteja, politiikkaa ja täytäntöönpanoa. Verkkojen Eurooppa-väline on ensisijaisesti väline, jolla pitää saada Eurooppaa lähemmäksi hyvin toimivia markkinoita, jotka edistävät kilpailua ja luovat pohjan kilpailu eh, kasvulle. Tässä vaiheessa haluan tehdä selväksi, että kyllä suhtaudun luottavasti tulevaisuuteen, mutta arvosteluakin on voitava esittää. Meidän on tuo varovaisia tämän välineen suhteen. On varmistettava se, että emme kielteisesti vaikuta markkinoihin, että emme nyt pelota pois mahdollisia investoijia tai vääristä markkinoilla. Kaikkeen rahoitukseen on puututtava niin, että huomioidaan selvät kriteerit, joissa nämä ajatukset ovat mukana. Tämän huomioon, että tämä rahoitusväline on hyvin uudenlainen ja siksi ymmärrän, että komissio ei ole kiinnostunut selvästi määrittelemään sitä, miten rahat pitää käyttää, käyttää mutta markkinat yleensä reagoivat kielteisesti, jos ilmoitukset ja olosuhteet eivät ole selvät. Sen takia meidän pitää nyt olla seuraavana kuukausina yhteyksissä markkinatoimijoihin, jotta Workon Eurooppa voi korostua keskittyä nimenomaan niihin tarpeisiin, mitä markkinoilla on. On mietittävä yksityisen ja julkisuuden kumppanuuksia ja muita asioita, joita ei pidä ratkaista vasta jälkikäteen, sillä muuten tämä rahoitusmekanismi ei kiinnostaisi investoijia, vaan he kääntäisivät päänsä pois ja katseen toisen suuntaan. Ei nyt tarvita sellaisia investointivälineitä, joita investoijat eivät ehkä koskaan käytä, jos niistä ei tiedoteta kunnolla, ei antaa kunnolla apua niihin liittyen ja yksinkertaista tarpeeksi. Tässä on siis suuri haaste esillä ja tarvitaan paljon poliittista ja teknistä kyvykkyyttä asian ajamiseksi. Olisi oikein hyvä, jos nyt voitaisiin jatkaa hyvää yhteistyötä kahden mun esittelijän kanssa, eri varjoesittelijöiden kanssa ja kollegoiden kanssa eri valiokunnista. Eli tässä on liikenne, teollisuus, alue ja budjettivaliokunta mukana. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Valian. I'll now go... Kiitos, Rova Valean. Nyt eh, Tranin esittelijät Rike ja Ajala Sender saavat puheenvuorot ja tämän jälkeen varjoesittelijät. Luen nyt listan ja muutkin voivat heidän jälkeensä sitten pyytää puheenvuoroa. Michael, kyllä sinä olet jo listalla. Starting with uh, my, one of my vice presidents, Mr. Mr. Rike, who's uh, one of the rapport. Eli nyt siis puheenvuoron saa ensin Rike, Dominik Rike ja sitä Ajala Sender. Oh, salut, madame la présidente de la commission. Kiitoksia puheenjohtaja ja myöskin teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja. Ja minulla oli ilo työskennellä kahden naispuolisen esittelijän kanssa ja asiat ovat heidän kanssaan sujuneet hyvin ja se oli ilo, vaikkakin tämä asia on aika poikkeuksellisen monimutkainen. No, komission ehdotus on hyvä, se on aika rohkea. Siinä otetaan esiin tiettyjä ongelmia ja meidän täytyy sanoa, että tällä hetkellä tässä asiassa täytyy korostaa kolmea lähestymistapaa, jotka liittyvät tähän välineeseen. Ja sitten neljä ongelmaa, jotka liittyvät tähän ja joihin täytyy keskittyä täällä parlamentissa. Ja tämä kolmitahoinen lähestymistapa liittyy keskittymiseen, yksinkertaistamiseen ja tekniseen avunantoon. No keskittyminen, se ei koske ainoastaan näitä, että verkot keskittyvät, vaan tämä liittyy organisaation, jossa on keskus ja syrjäisiä verkostoja mukana. Tässä on ehdotettu erilaisia käytäviä. Tässä on puhuttu tästä öljyverkostosta. Eli tässä puhutaan nyt paremmasta toimivuudesta. Sitten tässä on yksinkertaistamista. Tässä on erilaisia indikaattoreita 2020 strategiasta, joilla voidaan taata budjetti paketti, määrävarojen joustavuus, kriteerit yhteisrahoitukselle ja yhteiset rahoitusvälineet. Tekstissä hyödynnetään synergiaa, jota on matkailu- ja liikenne-, energia- ja televiestintäalalla, ja tavoitteena on, että voidaan puhu, puuttua samantyyppisiin ongelmiin ja että näin myöskin hallinnointia voidaan lähentää sekä seurantaa että valvontaan. Ja sitten kolmas ulottuvuus liittyy tekniseen avunantoon, Euroopan tasolla tässä meillä on todellista asiantuntijuutta, ja tekninen apu on tietysti tarpeen, kun ajatellaan rahoitusta, joka hyvin usein on monimutkaista ja saattaa olla uuttakin. Esimerkiksi nämä hankejoukkolainat ja myöhemmin ehkä muutkin välineet. Meidän täytyy katsoa tätä rahoitusta eri lähteistä. Siitä voidaan saada esimerkiksi kohesiorahastoista. Ja sitten tekninen avunanto Tässähän nähdään, että insinööritaito ja tekniset kysymykset tässä kysymyksessä ovat hyvin keskeinen osa tätä keskittämisprosessia. Eli meidän, tar- meidän tarvitsemme, me tarvitsemme enemmän tehokkuutta tähän välineeseen. Meidän täytyy yksinkertaistaa näitä asioita ja hyödyntää synergioita. No sitten on kuitenkin tiettyjä ongelmia. Olen ottanut esiin neljä jotka liittyvät näihin suuriin ongelmiimme. Eli ensinnäkin tietysti rahoitus. Mehän voimme aika nopeasti sopia näistä suuntaviivoista, mutta kun puhutaan rahasta, niin sitten asiat muuttuvat aika hankaliksi, ei välttämättä täällä parlamentissa, mutta ainakin neuvostossa. Ja Jöran Färm muistutti ihan oikein, että meillä on tällainen toimilaatikko, monivuotisissa rahoituskehyksissä. Ja meillä on paljon ongelmia eristää tämä laatikko. Ja tähän liittyy ongelma näistä luvuista. Joran Värmähän totesi, että nämä luvut kuuluvat budjetti-ihmisille. Eli jos siellä on jokin yksi asia ongelma, niin se saattaa sitten hajottaa koko tämän asian parlamentin pitää seurata näitä lukuja, mutta tietysti tämän ongelmallinen, koska jos meidän pitää hallinnoida 50 miljardia, se on yksi asia, mutta jos summa on pienempi, niin sitten myöskin hanke on luoteltaan ihan erilainen. No sitten on muitakin budjettiongelmia. Ei pelkästään tämä lukema. Rahoitustahan tulee nyt monista eri lähteistä, ja ajattelen nyt esimerkiksi kohesiorahastoa, alueellista hallintoa, joka on hyvin erityistyyppinen eri maissa. Sitten toinen budjettiongelma liittyy näiden määrävarojen määräämiseen. Meillähän on nyt tämä mekanismi käytössä ja siinä on jaettu varoja eri hankkeille, eri rahoitusvälineille ja eri rahoituslähteistä. Ja Kolme kertaa kolme on sitten yhdeksän. Ja sitten täytyy katsoa, mitkä ovat keskeisiä välineitä, mitkä ovat käytäviä. Sitten täytyy katsoa, mitkä ovat vanhoja hankkeita, mitkä ovat toiminnallisia hankkeita ja mitkä ovat sitten uusia hankkeita. Ja sitten nämä tukivälineitä, siellä täytyy katsoa, mitkä ovat tukia, mitkä ovat rahoitusvälineitä, jotka ovat tunnettuja, uusia rahoitusvälineitä, ja sitten on vielä lainatakuut, hanke, joukkolainat ja sekarahoitus. Ja sitten vielä täytyy katsoa, mistä lähteistä rahoitusta saadaan. Tällainen RTT-rahastot, kohesiorahastot, mitä voidaan saada jäsenvaltioista, mitä voidaan saada rahoituslaitoksista, esimerkiksi investointipankista ja sitten yksityiseltä taholta. Eli meidän täytyy nyt katsoa, mitkä hankkeet ovat toteutuskelpoisia ja löytää tasapaino julkisen ja yksityisen rahan välillä. Eli näiden määrärahojen määrääminen eri hankkeisiin. Siinä pitää löytää nyt hankkeet, katsoa miten ne rahoitetaan, katsoa mistä rahoitus on lähtöisin. Ja sitten kolmanneksi täytyy katsoa vielä hallintoa. Meillä on tietysti Euroopan tasolla yhteisön hallintoa, joka liittyy komissioon, investointipankkiin. Sitten mikä rooli on komitologialla ja millä tavalla Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat mukana näissä prosesseissa ja pystyvät harjoittamaan valvontaa. Kansallisella ja yhteisön tasolla hallintoa Eli mikä rooli on sitten jäsenvaltioilla, erityisesti kohesiorahastojen osalta, millä tavalla näitä varoja voidaan paremmin käyttää, millä tavalla voidaan sitten keskustella aluetasolla hankkeista, jotka ovat rakenteeltaan eurooppalaisia hankkeita. Ja sitten nämä käytävät, joista keskustellaan, meidän täytyy ymmärtää, että nämä eivät ole mitään suuntaviivoja, että olisi jotain maantieteellistä valintaa, vaan se on hallintoväline, joka on täysin puhtaasti rahoitusväline haasteemme on siinä, että saamme vihreää valoa neuvostolta. Sitten meidän täytyy katsoa, miten jäsenvaltiot, komissio, investointipankki toimivat. Meidän täytyy suojella EUn etuja ja sitten meillä pitää olla myöskin koordinointia näiden hankkeiden kesken. Tämä on kaikkein hienoin kasvuhankkeemme nyt Euroopassa, kun ajatellaan työllisyyttä, kilpailukykyä ja hank- tämä haaste on sellainen, että meidän kannattaa tosiaan ponnistella sen eteen. Kiitos. Ja nyt äh, Rova Ajala Sender. Meillä on tunti aikaa ja todella monia puheenvuoropyyntöjä, joten koettakaa muistaa tämä aika. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin mainita tässä kollegat eri valiokunnista. Tämä on hyvä tapa nyt tehdä yhteistyötä ja käyttää synergiaa hyväksi, sillä tässähän meidän haasteenamme on saada aikaiseksi sellainen teksti, joka parantaisi synergiaa kolmen eri akselin välillä. Pitää myöntää, että nyt on ensimmäinen osa, eli nämä kokonaispuitteet. Tämä liittyy aikataulukysymykseen, eli se, että tällä hetkellä meillä on eurooppalainen kriisi ja tässä kansalaiset odottavat meiltä paljon ja toisaalta meillä on eh, Yhdysvallat, Kiina, muualla ja meillä on suuret haasteet edessä juuri tämän kaiken takia. Ja sen takia verkkoon Eurooppa välineltä odotetaan paljon. Sen pitää nimenomaan edesauttaa tätä kasvua siitä on tehtävä erityisen näkyvä. Ja sitten, kuten kollega Färm sanoi, meillä on taloudelliset näkymät pidettävä mielessä ja neuvoston parlamentin välisessä keskustelussa on yksi tärkeä seikka, budjettivaliokunnan toive ja myös neuvoston ajatukset, että ei pitäisi puhua luvuista, vaan ainoastaan periaatteista. Mutta kun verkkojen Euroopasta puhutaan, niin tässä tilanne on nyt sellainen, että perinteisesti ei ole ollut tarpeeksi rahoitusta, jonka kautta voitaisiin sitten keskittyä niin pullonkauloihin, joista saadaan eurooppalaista lisäarvoa. Eli tässä laitetaan liikkeelle juuri siitä, että rahoitusta ei ole tarpeeksi, eli siis ei pidä mennä lukuja, mutta tarvitaan kuitenkin tarpeeksi rahaa, jotta voitaisiin päästä tästä suosta, johon jouduimme sen jälkeen, kun tehtiin päätös rahoitusnäkymiin liittyen ja ajateltiin televiestintä ja liikenne tavoitteita kuitenkin. Tällä tehtiin selviä leikkauksia ja sitten, jos ajatellaan synergioita, niin tämä on nimenomaan se ala, jolla voidaan samanaikaisesti käsitellä näitä kolmea eri osa-aluetta, liikennettä, energiaa ja televiestintää. Tämä on liikenne valiokunnassa on muistettu, sillä täällä on puhuttu vaihtoehtoista energioista ja uusista toimintatavoista. Ja sitten on kaikki se, joka liittyy älykkääseen toimintaan liikennealan parantamiseksi. Verkkojen Euroopasta en siis enää paljon enempää pysty sanomaan, mitä kollegat sanoivat. Halutaan nyt vain mahdollisimman paljon Euroopan tason lisäarvoa. Ja tässä itse asiassa neuvosto on tehnyt meille palveluksen. ne asiat, joihin me olisimme eniten halunneet keskittyä, eli siihen, että lisätään eurooppalaista lisäarvoa hallintoa, niin neuvosto, joka on tässä kiireellisyyden merkeissä. En oikein ymmärrä, miksi näin on nyt tapahtunut. Ehkä siksi, että tässä puheenjohtaja kaudet ovat tällä lailla näin vaihtuneet, mutta en tiedä, miksi tässä näin on lähdetty sitten taas riisumaan tätä kokonaisuutta. Ja nyt meillä on taas tällainen pikemminkin hallitusten välinen toimintatapa, eikä niinkään mikään muu asia. Mutta tästä näkökulmasta katsoin on muistettava, että Euroopan tason hallintaa on parannettava ja on varmistettava se, että kohesiorahasto ja TEN toimisivat hyvin yhteen. Ja näin voidaan huomioida kohesiovaltiot ja pitää miettiä erityisesti myös täytäntöönpanoa. Täällä on puhuttu käytävistä, niin keskittymistä tämä tässä on tärkeää, että kyse ei ole ainoastaan hallintovälineistä, vaan myös rahoitusvälineistä. Tämä on osa tätä perusverkostoa. Ja sitten lopulta meillä on täytäntöpano virasto ja sen uusi rooli. Sillä on tehtävänä myös toimia näillä kolmella eri osa-alalla. Kiitos. Kiitos Rova Sender. Nyt voisin kertoa teille tämän puhujalistan ja haluan, että kaikki saavat yhtä paljon puheaikaa. Eli listalla ovat... John, Mr. Perillo, Mr. Tobacco, Mr. Kramer, Zeal, Mr. Vidal, Mr. Alcadroe, Mr. Gross, Mr. Kumutsakos, Mr. Bradbourne. Mrs. Tikau. Mrs. Senilova and Mrs. Mr. Marinescu, Mrs. Bilbao. In fact, there's not many left. <laughs> Olisi ehkä helpompi äh, nimetä ne, jotka eivät puheenvuoropyyntöä esittäneet. Eli lista vielä kerran, koska nyt tämän jälkeen minä suljen sitten puhujalistan. Perillo, Tibacca, Kramer, Zila, Vidal, El Khadraoui, Grosh, Koumoutsakos, Bradbourne, Tikau, Senelova, Bilbao, Marinescu. Everybody. No niin, ovatko kaikki tyytyväisiä? No niin, ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran myyty. 14 puhujaa, aikaa kolme minuuttia kullekin. Öö, ja Tranin ihmisethän tietävätkin, että minä täällä sitten he uhkailen nuijalla, jos ei muuten kuri pysy. Ensimmäisenä tosiaan herra Kansian. No niin. Itse olen varjoesittelijänä tässä ja on, minulla on matkailuasioista jotain sanottavaa. Kun puhutaan näistä eurooppalaisista yhteyksistä ja sehän liittyy kasvuun ja työllisyyteen. Meillähän on nyt erilaisia toimia, jotka sitten todellisuudessa en nyt oikein näe, millä tavalla ne voivat toteutua. Eli nyt neljä tärkeintä kohtaa. Meidän on pidettävä kiinni budjetista, jota komissio on ehdottanut, ja kuulin nyt esittelijää, joka sanoi, että ainakin 10 prosenttia pitäisi saada lisää. No sitten minä pidän järkiperäistää sitä, mitä meillä on. Mehän olemme yrittäneet saada aikaan yhteistyötä näiden kahden valiokunnan välille, jotta saisimme 10 miljardia. Ja tämä nyt alkaa vähän narista liitoksissaan tämä osa. Meidän pitää myöskin löytää kannustimia ja toimia niin, että se, joka hoitaa näiden verkostojen ohjelmointia kokonaisuudessaan, siellä pitää olla kannustimia, koska järkiperäistäminen on erittäin tärkeä tehtävä. Sitten kolmanneksi, meillä pitää olla rahoitusvälineitä, jotka ovat innovatiivisia. Meillähän on puhuttu jo näistä hankejoukkolainoista. Se on väline, jolla voitaisiin vaikuttaa tähän. Se on vähän niin kuin antaisi saaralle aspiriinin. Kysehän on pienistä budjettikohdista, joita sitten käytetään näihin investointeihin hankkeen joukkolainojen osalta. Ja sitten neljänneksi, toivottavasti kollegani vastaavat tähän kyllä tai ei selkeästi, koska nyt on hetki puhua tästä konkreettisesti. Eli meidän täytyy nyt miettiä uutta järjestelmää, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, mutta se ei pelkästään riitä, eivätkä myöskään ne budjettikohdat, joista on jo puhuttu, vaan meillä pitää olla rohkeutta mennä pidemmälle. Ja Euroopassa ja komissiossa pitää miettiä omia välineitä ja miettiä näitä joukkovelkakirjoja. Ja meidän täytyy käyttää näitä joukkolainoja. Ja meidän täytyy suoraan olla mukana silloin, kun näitä infrastruktuureita toteutetaan energiassa, televiestinnässä, liikenteessä. Tässä on 1500 miljardia ja mehän haluamme toimia näin ja tiedämme, että nyt on oikea hetki toimia tähän suuntaan. Tai sitten me vain pidämme kiinni siitä, mikä meillä on ja mistä ehkä tulee seuraava budjetti, joka on aina pienempi kuin se, mitä tällä hetkellä meillä on käytössä. Eli nyt olisi hyvä, että joku vastaisi selkeästi tai sanoisi, että nyt ei ole oikea hetki, tai nyt ei ole mahdollisuuksia toimia näin, mutta mehän olemme olleet tällä linjalla muissakin asioissa, joten nyt tämähän hanke liittyy kasvuun ja meidän täytyy ehdottomasti toimia näin. Ja on turha sanoa, että kasvua hoidetaan jollain budjettikohdilla. Kukaan ei voi sanoa sellaista tällä hetkellä. I gave you a little extra, miss. Kansian sai jo hiukan lisää aikaa. Sitten perillä. Sì, grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän matkailun liittyvä rakenteellinen paketti ja liittyy myöskin televiestintään ja energiaan, jonka pitäisi olla uudenaikainen ja tehokas, ja joka on hyvin keskeinen, jotta voidaan saada aikaan todelliset sisämarkkinat. Mutta jotta tämä onnistuisi, meidän täytyy miettiä eurooppalaista strategiaa rakennepolitiikassa. Liian monta vuotta jäsenvaltiot ovat saaneet itse miettiä omia investointejaan, joita, joita ei ole mitenkään koordinointu eurooppalaisella tasolla. Ja tämä on palvellut ainoastaan jäsenvaltioiden etuja, ja niistä on sitten ehkä koitunut lyhytaikaisia etuja. Meillä pitää olla laajempi kehitysstrategia ja eurooppalaista kasvua pitkällä aikavälillä. Kun mietitään, millä tavalla Eurooppaa voidaan yhdistää, komissio on ehdottanut muutoksia strategiaan. Meillä on yhteinen pohja aloilla, jotka ovat transversaalisia, mutta joilla on hyvin paljon synergiapotentiaalia. Mehän tiedämme, että jos haluamme päästä sisämarkkinatavoitteisiin, esimerkiksi energian osalta, meidän täytyy vähentää myöskin hiilidioksidipäästöjä, ja meillä pitää olla verkkoja ja energiayhteyksiä, jotta voimme hyödyntää uusiutuvia energialähteitä ja jotta saamme aikaan myöskin energiatoimitusvarmuutta. Meillä on kuitenkin vielä epäilyksiä, kun ajatellaan näitä toimintatapoja ja määrärahoja. Ja Euroopan neuvostohan viime vuoden helmikuussa totesi, että valtaosan investoinneista on tultava markkinoilta. Mutta meidän täytyy myöskin katsoa, että kuinka paljon vuonna 2020 yksityinen sektori on valmis investoimaan. Lisäksi resurssit, joista on puhuttu energia-alan yhteydessä, niitä on hiukan yli 9 miljardia. Ja nehän liittyvät siis energiainfrastruktuureihin ja yhteyksiin. Nyt keskustellaan tästä paketista. Sitä pitää vielä tarkemmin määritellä. Ja ilmeisesti meidän täytyy katsoa, mitä asetuksessa tällä hetkellä on sanottu, ja meidän täytyy luoda innovatiivisia rahoitusvälineitä, esimerkiksi nämä hankejoukkolainat. Niiden avulla saamme aikaan vipuvaikutuksen ja voimme sitten toimia niin, että tässä on nyt hiukan yliarvioitu monien hankkeiden toteutumista. Meidän pitää myöskin keskittää huomiomme erilaisiin rahoituslähteisiin, esimerkiksi rakennerahastoihin. Niitä ei pidä käyttää näiden verkkojen kehittämiseen, vaan meidän täytyy suorittaa investointeja ja ne liittyvät hyvin pitkälti energian siirtoon. No sitten liikenteestä ja energiasta komissio ei ole muodollisesti määritellyt, millä tavalla tämä rahoitus jaetaan eri hankkeille. nimenomaan sähkön ja kaasun alalla. Kiitos. Kiitokset Perillo ja sitten De Backer, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tänään käydään nyt ensimmäinen keskustelu yhdessä kahden valiokunnan välillä. Tämä on tärkeää. On tärkeää Euroopan parlamentille, että voimme hyvin avoimella yhteisellä tavalla käsitellä tätä asiaa niin, että voimme sitten neuvostolle kertoa hyvin selkeän kantamme. Katson, että me tätä todella tarvitsemme. Tarvitaan investointeja energiainfrastruktuureihin, tietoteknologiaan ja tietenkin myös liikenne verkostoihin ja näitä hankkeita varten tarvitaan tietenkin investointeja. Kun on käyty ensimmäinen keskustelu monivuotisesta rahoituskehyksestä, on todettu, että on aivan välttämätöntä, että nämä neuvottelut onnistuvat ja että Euroopan budjetti on tarpeeksi korkealla tasolla, että nämä investoinnit saadaan toteutumaan. Todella, niin kuin totesin, yhteistyö on tässä äärimmäisen tärkeää ja Euroopan parlamentin täytyy tehdä selväksi, että ne julkiset varat, joita meillä on, on käytettävä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja tämän lisäksi on hyvin tärkeää myös antaa vakautta yksityisille sijoittajille. Tässä on, ehdotuksessa on edelleen hyvin paljon epäselvyyttä ja kysymysmerkkejä. Tätä selkeyttä todella tarvitaan niin, että yksityiset sijoittajat saadaan houkuteltua mukaan eikä heitä peloteta pikemminkin pois. Lisäksi kriteerien on oltava erittäin selkeät. Ja meidän on oltava varmoja siitä, että nämä yksityiset eivät todellakaan pakene tästä. Komissio, komission täytyy voida todella ajaa tätä ehdotusta, viedä sitä eteenpäin ja samalla on hyvin tärkeää katsoa, millä tavoin ohjelman eri osat toteutetaan. Esimerkiksi liikenteen osalta on hyvin selvää, mihin suuntaan tulee mennä – Henkilökohtaisesti tukisin myös sitä, että 10 miljardia korvamerkittäisiin kohesiorahastosta. Mielestäni tämä komission ehdotus voitaisiin sellaisena säilyttää. Viimeinen huomioni liittyy juuri kuljetukseen. Ehdotuksessa näin, että hyvin paljon rahoitusta menee vesiteille ja rautateille Kyllä, niitä täytyy toki tukea, mutta samalla täytyisi myös muistaa tätä uutta liiketoimintamallia, joka on nykyään voimassa. Ja kyse on siis hyvin pitkälti myös tiekuljetusten, maantiekuljetusten tukemisesta. On hyvä, että nämä kaksi valiokuntaa tekevät yhteistyötä. Olen varma siitä, että yhteisesittelijät ja varjoesittelijät kaikki yhdessä saavat aikaan erittäin hyvän lopputuloksen, äh, joka todella tekee selväksi äh, Euroopan parlamentin kannan ja minun ryhmäni tulee sitä varmasti tukemaan. Kiitos. Kiitoksia. Vihreiden varjoesittelijä herra Turmes, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you, chairman. Kiitos puheenjohtaja. On mahtavaa, että voimme nyt tavata näin liikennevaliokunnan kollegoja ja työstä yhdessä tätä tärkeää kokonaisuutta. Minä olen nyt asiasta seuraavaa mieltä. Kaikkein kiireellisintä olisi puuttua pääoman saantimahdollisuuksiin. Kansan ja Pirjalla ovat tästä puhuneet. Eli mitä voidaan tehdä ja miten voidaan parhaiten, parhaiten käyttää EU-varoja, jotta voitaisiin helpottaa tätä stressiä, mikä kohdistuu pääomamarkkinoihin, jos ajatellaan Kreikkaa, Italiaa tai Espanjaa, niin siellä, jos henkilöllä vaikka olisi todella hyvä hanke ja hän lähtee sitten pankissa käymään, niin yleisesti ottaen aina hänen suhtaudutaan tästä yleisnäkökulmasta, siis ajatellaan, mikä tilanne esimerkiksi Italiassakin on. Meidän on todellakin nyt mietittävä pääoman saantia. Ja sitten yksityiskohdat, samoin mitä kollega Martin sanoi, jos ajatellaan liikennettä, niin tässä perinteisesti on maksettu avustuksia, vaikka energia on sitten eri asia. Meillä on sähköverkko tai kaasuputkisto, tämä on eh, kaupallinen toimi ensin se rakennetaan 50 vuodeksi ja sitten on tietty eh, maksu siitä. Tämä on hyvä bisnestä. Eli kuinka paljon avustuksen tarvitaan energia-alalla? En nyt ole kuinkaan varma, että niitä tarvitaan ollenkaan, vaan tarvitaan pääsyä pääomamarkkinoille. Ja jos liikenteen alalla tilanne on erilainen, niin ehkä tarvitaan jotain yleisiä sääntöjä. Yleiset budjettisuunnitelmat, ja ympäristölainsäädäntö, kehitys, tämän tyyppisiä juttuja, mutta ehkä liikenteen, energian ja laajakaistan osalta yksityiskohdat eroavat toisistaan. Neuvostossa ymmärtäkseni riidellään kovasti tästä asiasta, onko liite olemassa liikenteen osalta. Jotkut sanovat, että liite myös energian osalta. Tämä on monimutkaista ja sitten loppukommenttina komission asiakirjasta löytyy ajatus, että liikenteen, energian ja televiestinnän erottamisen lisäksi tarvittaisiin yhteisiä hankkeita. Ja minä olisin nyt kysyä myös komission edustajalta seuraavaa. Jos halutaan tässä edistää älykkäitä verkkoja, niin miten tämä tulee oikein toimimaan? Aikaisemmin teimme aina töitä erikseen ja nyt pitäisi saada aikaisiksi yhteenliittymiä, miten hallinta, hallintovirasto voi varmistaa sen, että uudenlaisia hankkeita voidaan todellakin toteuttaa ja tämä koskee myös rautatieverkkoja. Miten sananäköisesti horisontaalisia hankkeita? Kiitoksia. Sitten Kramer, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Meidän täytyy varmaankin nyt ensin analysoida, miksi viimeisten 20 vuoden aikana, vaikka rahaa on käytetty, Eurooppa ei ole kasvanut yhteen. Kun katsoo karttaa eh, tänä päivänä, niin puutteet ovat juuri siellä, missä ne olivat jo 20 vuotta sitten. Eli minä katson, että rahaa ei oikeastaan tarvita enempää, vaan tarvitaan toista politiikkaa. Jos me pitäisimme todella kiinni näistä kolmesta suurhankkeesta, niin muita varten Euroopan yhteen kasvattamiselle ei enää rahaa olisi. Ja minulle on oikeastaan ihan sama, että kuinka monta prosenttia Basel-tunnelista on tällä hetkellä valmiina me haluamme kasvaa yhteen, parantaa liikkuvuutta ja torjua ilmastonmuutosta, mutta tämä ei onnistu, jos vaan katsomme suuria hankkeita tai jättiläishankkeita. Pari esimerkkejä. Käytävä Tukholmasta Palermoon. Hienoa, ihanaa. Nürnberg Erfurt on tässä välissä tämä yksi pieni pätkä. Saksan sisäinen hanke, johon Euroopan unioni on sijoittanut paljon rahaa, mutta Münchenistä rajalle tälle pätkälle ei ole vielä edes suunnitelmaa olemassa. Ja näin tapahtuu muissakin maissa kuin Saksassa. Eli sanotaan, että kansalliset hankkeet ovat eurooppalaisia ja rahat käytetään niihin, mutta eurooppalaista rahaa ja mitään rahaa ei sitten investoida niihin hankkeisiin, jotka todella hyödyttäisivät yhtäistä Eurooppaa, eli raja-alueille. Eli Mielestäni tässä on vääristymä. Katsotaan nyt näitä viittä käytävää. On RDM, sitten on vihreä käytävä ja sitten on ydinverkosto. Minun mielestäni nämä kaikki tulisi yhdistää yhdeksi eikä neljäksi eri käytäväksi. Älkäämme ajatelko suuresti, vaan toimikaamme pienesti. 90 prosenttia matkoista Euroopassa tapahtuu alle 50 kilometrin välimatkoilla. Eli meidän täytyy todella tarkastella näitä, eikä niinkään niitä pitkiä välimatkoja. Kyllä, rajat ylittävä toiminta on hyvin tärkeää. Mutta tästä julistuksesta se esimerkiksi ei tule niinkään selväksi, kun sanotaan rajat ylittävä, niin Slovakia sanoo, meillä kaikki ö, rautatiet esimerkiksi ovat rajat ylittäviä, koska maa on niin pieni. Tänä aamuna jo kerroin, että Berliin ja Breslan välissä, välillä puolalaiset ovat hoitaneet kaiken, sähköistäneet raiteet ja niin edelleen, mutta saksalaiset ainoastaan Kotpusiin asti ja 50 kilometriä varten raha, rahaa ei näytä löytyvän eh, mistään, mutta kyllä sitten esimerkiksi Brenner-tunnelin eh, rahaa löytyy Brennerin solan tunnelin. Eli siis <laughs> tässä priorisoinnit ovat eh, vääriä. Esimerkiksi tietyt rautatieosuudet, matka kestää niillä e, tänä päivänä yhtä kauan kuin kesti 1800-luvulla. Kyllä Euroopan täytyy kasvaa yhteen, mutta se ei käy suurten hankkeiden kautta, vaan sitä varten tarvitaan myös pieniä hankkeita ja täytyy katsoa, että mihin sitä rahaa tarvitaan. Ja kyllä minä uskon, että rahat tätä kautta voidaan saada sitten myös niitä välttämättömiä hankkeita varten. Kiitos. Kiitoksia sitten herrat Sile. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Connecting Europe Facility, PA. Niin. Sanoisin, että tämä komission lähestymistapa on hyvin tärkeä, jos haluamme saada aikaan eri alojen välistä synergiaa, eli liikenteen, infrastruktuurien, energian, televiestinnän välille. Jo suunnitteluvaiheessa tämä on tärkeää, mutta myöskin poliittisesti. Tässä on rahoitusvaihtoehtoja, joiden avulla voidaan yhdistää Euroopan alueet Euroopan unioniin, eikä mihinkään toiseen osaan maailmaa. Esimerkiksi Itä-Euroopan kannalta tämä on tärkeää, kun ajatellaan Venäjää. Ja mielestäni tämä väline antaa meille mahdollisuuden luoda liikennealan hankkeita, joissa on eurooppalaista lisäarvoa. Eikä pidä unohtaa myöskään näitä käytäviä, koska nyt jotkut haluaisivat luopua tästä käsitteestä. Ja myöskin on erittäin tärkeää, ettei salita sitä, että poistetaan kohesiovaroista 10 miljardia. Silloin tässä olisi 40 prosentin yhteisrahoitusta budjetista. Ja mehän kaikki tiedämme, että valtioissa, joissa käytetään kohesiovaroja, siellä ei pystytä toteuttamaan näitä hankkeita. Mehän tunnemme tämän rahoitusehdotuksen esimerkiksi rautatiealalta. Meidän pitää maksaa 70 prosenttia jäsenvaltioista, mutta yleensä näin ei ole. Ja tästä syystä, jos kohesiovarat menetetään, silloin nämä käytävähankkeet eivät toteudu. Ja silloin on yhteyksiä lähinnä kolmansiin maihin, eikä yhteyksiä Länsi-Euroopasta Keski-Eurooppaan. Ja pyytäisin, että kollegat muistavat tämän, kun käsitellään komission ehdotus, ehdotusta. Ja meidän ei nyt pidä heittää lasta pesuveden mukana. Vaikka me emme pidäkään nyt tästä lapsesta, niin 10 miljardia kohesiovaroista on kuitenkin merkittävä summa. Ja jos tämmöinen leikkaus tehdään, niin sitten tästä 10 miljardista ei kukaan hyödy. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Vidal kolme minuuttia. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kaksi alaa, joissa investoinnit, jotka on todella kohdistettu, voisivat saada aikaan maksimaalista hyötyä, mitä tulee kilpailukykyyn. Ja nämä ovat juuri tutkimus, kehitys sekä infrastruktuurit. Ja tässäpä mielessä me Euroopan parlamentissa olemme nyt saaneet kolme erittäin kiinnostavaa ehdotusta. Ensinnäkin asetus, joka liittyy Euroopan laajuisiin energiaverkkoihin. Sitten asetus, joka liittyy Euroopan unionin eh, Euroopan laajuiseen kuljetusverkkoon ja sitten tietenkin horisontti 2020 ehdotus. No, nyt me kaikki olemme ponnistelleet kovasti ja pidämme erittäin hyvänä yhteistyötä näiden kahden valiokunnan välillä jotka nyt ovat paikalla, niin me olemme kovasti ponnistelleet äh, saa yhdenmukaistaaksemme kriteerit, menettelyt, tavat äh, ja valintakriteerit ähm, ja prioriteetit. Ja tämä kaikki on äh, kyllä erinomaista, mutta ei siitä ole mitään hyötyä, jos meillä ei ole tapa rahoittaa sitä. Ja näin ollen rahoitus on edelleen kaiken tämän infrastruktuuripolitiikan kompastuskivenä. Ja tilanne on tällä hetkellä entistäkin pahempi rahoituskriisin vuoksi. Joissakin jäsenvaltioissa hallitukset joutuvat konsolidoimaan talouttaan ja ovat todella kovan paineen alla. Ja siksi meidän täytyy olla aikaa mielikuvituksellisia saadaksemme pääomaa liikkeelle. Ja tässä mielessä tämä asetusehdotus, jossa ollaan tätä Eurooppaa uuden välineen kanssa verkkojen Eurooppaa yhdentämässä, niin tämähän on hyvä ehdotus. Ja kun ajatellaan valintakriteerejä, niin tietenkin kustannushyötyanalyysi on erittäin hyvä tapa tehdä valintoja, mutta ei aina riittävä eikä aina oikea, koska myös eurooppalainen solidaarisuus, jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus on mukana tässä pelissä, erityisesti silloin, kun yhteisön toimielimet näitä ehdotuksia tekevät. Ja kun ajatellaan energiasaarekkeita, jos me todella haluamme todelliset sisämarkkinat, niin meidän on ne saatava yhdistettyä. kehittäminen energia-alalla ja kuljetusalalla on tietenkin aivan peruskysymys, koska se liittyy myös koko unionin perustoihin. Ja me olemme tehneet yhteistyötä saadaksemme parempaa rahoitusta jota tähän on kritisoitu kovasti ihan syystäkin monimutkaisuuden vuoksi. Ja tämän verkkojen Eurooppa-välineen perustaminen ja yhdenmukaiset kriteerit ja menettelytavat infrastruktuurihankkeille on todella arvokas askel eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia ja sitten herra El Katraui, olkaa hyvä. Kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun parlamentissa puhutaan TEN-verkoista tai muista verkoista. Tämähän on ihan vanha juttu jo monia vuosia. Sittenhän meille esitettiin tällainen kartta, luonnos, joka valitettavasti ei ole tullut todeksi tähän päivään mennessäkään. Ensinnäkin rahaa on oltava riittävä, riittävästi, muuten tämä jää tyhjäksi sanaa helinäksi. Olemme hyvin iloisia komission ehdotuksesta, koska siellä tämä 3,7 miljardia euroa on enemmän 13,7 on enemmän kuin nykyinen 8 miljardia tässä monivuotisessa rahoituskehyksessä, mutta – kun ajatellaan yksin omaan ydininfrastruktuuria liikenteen alalla, tarvitsisimme jopa 500 miljardia ja vuoteen 2030 mennessä tämä täytyisi tämä raha jostain löytää. Tämä 31,7 miljardia euroa sisältää innovatiivistakin rahoitusta. Tästä 2 miljardia on vapautettu niin, että mahdollisesti rahaa voidaan saada vielä lisää. Mutta me nyt kuitenkaan kuvitelko liikoja. Hyvin usein tämä on erittäin monimutkaista, enkä minä usko, että kaikenlaiset hankkeet tähän soveltuvat. Eli ensimmäinen suuri kysymys on rahoituksen riittävyys. Sitten nämä 10 miljardia euroa kohesio rahaston kautta Tästä tulee varmasti hyvin tiukkaa kädenvääntöä neuvoston kanssa, erityisesti tiettyjen Pohjois- ja Keski-Euroopan maiden kanssa. Ja todella meidän on muistettava omat tavoitteemme sekä pääperiaatteemme on huolehdittava siitä, että jäsenvaltioiden rahoitustilanne säilyy suunnilleen samanlaisena ja meidän on myös pyrittävä siihen, että tässä ei mm, kohdisteta toimia vain näihin erittäin suuriin tai suuriin hankkeisiin. Sitten kolmanneksi meidän täytyisi olla yksimielisiä sen suhteen, mihin keskitymme. Näiden hyväksyttyjen hankkeiden tulisi kaikkien luoda todellista eurooppalaista lisäarvoa ja olla luonnollisesti sisältötavoitteidemme kanssa yhdessä linjassa. Nehän on juuri valkoisessa kirjassa esitelty, eli keskittyminen kestävään kuljetukseen, esimerkiksi ää, rautatiekuljetuksiin ja vesitiekuljetuksiin. Nämä asiat meidän tulisi mielestäni pitää mielessä ja muistaa. Ja samanaikaisesti tietenkin on puhuttava suuntaviivoistamme ja huolehdittava siitä, että eh, Euroopan unioni saa lisää sananvaltaa sen suhteen, miten näitä hankkeita toteutetaan. Eh, hankkeet on koordinoitava paremmin, on korostettava teknistä yhteensopivuutta ja kaikki nämä asiat yhteensä ehkä voivat johtaa siihen, että tästä tulee menestystarina, koska tavoitteena luonnollisesti on se, että näiden verkostojen kautta sisämarkkinat toteutuvat, toimivat ja saadaan talouskasvua paitsi lyhyellä ja keskipitkällä myös ihan pitkällä aikavälillä. Ei tämä kaikki helppoa tule olemaan niin, mutta jos olemme yksimielisiä näiden yhteisten tavoitteidemme suhteen, niin voimme ehkä saada aikaan edistystä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Gross, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. No, aluksi sanoisin, että täällä parlamentissa haluaisimme tietää, millaisista asioista tässä nyt on kyse. Eli on hyvä nyt keskustella näistä eri asioista ja sitten katsoa, mistä säästämme. Ja meidän täytyy saada myöskin neuvosto vakuutuneeksi niistä. Eli jos nämä valiokunnat kilpailevat keskenään, siitä ei ole mitään hyötyä. Ehdotus on erittäin hyvä ja uusi. Ja myöskin muiden täytyy tietää, että me tuemme tätä sataprosenttisesti. Aikaisemmin, tätähän on yritetty monta kertaa, Eli on puhuttu näistä kansallisista painopistealueista ja sitten on tehty ehdotus, jossa on 10, 15, 20 painopistealuetta. Ja nyt meillä on sitten verkosto Euroopan tasolla ja verkosto, joka on laajempi ja yksityiskohtaisempi. Ja siinä on myöskin yhteyksiä alueisiin. Eli jokainen maa, jokainen alue löytää itsensä tästä ehdotuksesta. Eli ensimmäinen virhe, mikä nyt täytyy välttää, on se, että joka ikinen toimi tai toimenpide, että ne otettaisiin mukaan tähän verkostoon. Me kaikki olemme tässä jo mukana ja me voimme hyötyä siitä, mitä tässä nyt tehdään. Eli alueilla ja tämä täytyy tehdä selväksi myöskin neuvostolle. Ja sitten meiltä puuttuu rajat ylittäviä yhteyksiä ja rajat ylittävät yhteydet eivät ole kannattavia. Jos tehdään rajat ylittävää yötä, niin siitä ei ole siitä ei koidu mitään valtavaa tuottoa. Eli meidän täytyy nyt katsoa, millaisia painopistealueita meillä todellakin on. Ja siksi meidän täytyy saada neuvosto kantamaan vastuunsa, kun me keskustelemme näistä asioista. Ja sanomme, että haluatteko te tai te maa olla mukana tässä verkostossa vai haluatteko jäädä sen ulkopuolelle? Haluatteko te, että verkosto liitetään muihin maihin vai haluatteko te tehdä työtä rajat ylittäen? Nämä ovat siis kysymyksiä, eikä nyt pidä sanoa, että komissiolla on tässä nyt hieno väline, että se ulottuu jopa syrjäisimmille alueille. Ja painopistealueet valkoisessa kirjassa on mainittu. Tässä on puhuttu eri liikennemuodoista. Ja siksi tässä kohtaa nyt meidän täytyy neuvotella neuvoston kanssa vähän eri lailla. No sitten rahoituksesta meidän täytyy todeta selkeästi, ja puhun nyt budjettivaliokunnan kollegoilleni. Eli se, mitä tässä on nyt ehdotettu, on ihan vähimmäismäärä koska tässä on ehdotettu globaalisti, tämä on summa pienempi kuin aikaisemmin. Me emme voi nyt verrata, tai ei pidä unohtaa, että aikaisemmin pyysimme 16 miljardia, saamme 8,5, ja nyt sanotaan, että saatte 20 plus 10, kohesiorahastoista plus sitten vielä 10, energia ja, energiasta ja viestinnästä. Ei. Esimerkiksi aluerahastossa on yli 80 miljardia investoitu liikkuvuuteen, ja nyt on menty niin pitkälle, että tietyillä alueilla ei enää pystytä investoimaan liikkuvuuteen. Eli myöskin budjettivaliokunnassa täytyy sanoa, että se mitä tässä on, on ihan vähimmäismäärä, ja meidän täytyy olla johdonmukaisia kaikkien kanssa, jotta liikkuvuus ja investoinnit infrastruktuureihin ovat myönteisiä kaikille maille. Ja myöskin säästöaikoina meillä täytyy olla prioriteetteja, ja liikkuvuuteen investointi on aina kaksinkertainen investointi investoinnin hetkellä ja sitten sen jälkeen alueen tilanne on parempi. Ja sitten loput kirjallisesti. Kiitoksia sitten Kumu Τσάκος, kolme minuuttia. Ε, δεν θα χρησιμοποιήσω τα τρία λεπτά γιατί δεν έχω πολλά να προσθέσω μετά την... Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole kovinkaan paljon lisättävää enää sen jälkeen, kun tässä kuulimme jo Groschin selvät sanat. Meidän strateginen tavoitteemme parlamentin kannalta siis on juuri se, mitä äsken sanottiin, että ten verkkojen tulisi toimia hyvin Euroopan tasolla. Ei riitä, että laitamme lisää siihen, mitä tehdään kansallisella tasolla, vaan on kaikkien yhdessä ponnisteltavaa tämän tärkeän tavoitteen edistämiseksi. Tietysti tässä nyt kyseessä on uusi väline, verkkojen Euroopassa. Tämä on myönteistä ja on pyrittävästä parantamaan, jos vain mahdollista. Jos olemme olla realisteja, niin ensimmäinen tavoitteemme on siis se, että tämä väline pidetään käytössä ja neuvottelut tulevat olemaan hyvin monimutkaisenkin kahteen asiaan liittyen. Toisaalta on monivuotiset rahoituskehykset ja sitten toisaalta verkkojen Eurooppaa väline. Euroopan laajuisten verkostojen välineiden mietinnön esittelijänä haluaisin sanoa, että olen vähän huolestunut tietystä seikoista, sillä kyllä tässä on nyt kyse neuvotteluista jotka koskevat rahoitusnäkymiä. Ja neuvottelut tulevat vaikuttamaan suuntaviiva neuvotteluihin. Saa nähdä, saadaanko tässä nyt lukuja pöydälle ja määrärahoja käyttöön. Periaatteessa ei pitäisi mainita mitään konkreettisia lukuja, jottei koko prosessi hidastuisi kävi miten kävi, ei tämä mikään ihmelääke tule olemaan. On kuitenkin selvää, että joka tapauksessa olisi parempi olla joustavia tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten vielä viimeinen seikka. Me toivomme, että yksityinen ala tulee osallistumaan investointeihin oleellisilta osin. Ja minä halusin tietää, kiinnostaako yksityistä sektoria tämä uusi väline vai suhtaudunko siellä varauksellisesti tai ehkä jopa kielteisesti ja kriittisesti tähän ehdotukseen. Olisi hyvä tietää vastaus tähän. Three minutes, Kiitoksia. Sitten on kolme minuuttia. Kiitos. Minusta, tai halusin nyt keskittyä näihin äh, liikenne- ja kuljetuskysymyksiin. Se, mitä tähän mennessä olemme kuulleet, on ikään kuin euforiaa siitä, että mitä kaikkea tämä uuden välineen kautta oikein voikaan tehdä. Ja varmaan muistatte, että eilen valiokunnassa puheenjohtaja nostin esiin juuri pari rahoitukseen ja näihin hankebondeihin liittyvää kysymystä. Kysyin näistä komissiolta ja varmaan muistatte, Eh, mitä puhuin, mutta toistan sen nyt itse jäsenille. Nimittäin se, että mitä jäsenvaltiot eh, voivat tehdä näiden bondien suhteen. Tämä koskee tietenkin eh, kaikkia välineitä. Eli kuka valvoo sitä, että näitä rahoja käytetään oikein? Ei mielestäni komissiolla ole välttämättä pätevyyttä näin toimia, eikä myöskään aina investointipankilla. Eli mielestäni tässä on ihan hallintoon liittyviä vakavia huolenaiheita. Ja tarvitaan kyllä selvyyttä siitä, miten näiden välineiden hallinnointi toimii niin itse rahoitusvälineen osalta kuin laajemmassa yhteydessä koko verkkojen Eurooppa-välineen suhteen. Toinen asia, jonka halusin nostaa esiin, on rakenne. Minusta, joka nyt olen aiemmin toiminut muun muassa TEN ohjelman puitteissa. Tuntuu siltä, että me kaikki kokoonnumme ja sanomme, että kyllä, kyllä, tämähän on aivan hienoa kaikki, ja näin ja näin paljon lisää rahaa tarvitaan. Mutta joskus unohdamme, että mikä taloudellinen tilanne tällä hetkellä on ihan maailmanlaajuisesti ajateltuna. Joten jos me katsomme tätä nyt yksityiskohtaisesti, meidän täytyy olla aika joustavia. Kyllä, jotkut unionin osat varmaankin joutuvat katsomaan näitä käytävähankkeita juuri eri Euroopan osien yhdistämiseksi, ja toiset taas voivat katsoa muita toimia. Ajala Sender mainitsi eri pullonkaulat ja niiden purkamisen avaamisen. Tämä mielestäni potentiaalisesti voisi tuoda aika nopeakin hyötyä välineen käyttämisestä. Tätä minä katsoisin, tähän minä pyrkisin, enkä nyt ehkä niinkään siihen, että meillä on hyvin tiukka ennalta määritelty ohjelma, jossa ei ole joustavuutta. Emme pääse tämän pidemmälle 20 vuodessa, kun olemme päässeet TEN-ohjelmien kanssa suhteen. Ja ainahan sitä sanotaan, että tie helvettiin on kivetty hyvillä aikeilla. Ja minä pahoin pelkään, että tämä on nyt tie helvettiin. Kiitoksia sitten Rova Tikau, kolme minuuttia, olkaa hyvä. salut. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tervehtiä tässä ITRE-valikunnan jäseniä tässä sekä kokouksessa, molempien valikuntien kokouksessa. TEN-verkot ovat sellaisia hankkeita, sellaista hankkeista koostuvia, jotka liittyvät yhteiseen etuun ja siksi meidän on todellakin mietittävä, mitä tällä tarkoitamme, kun puhumme yhteistä etua koskevista hankkeista. Ja sitten jos ajatellaan tätä 10 miljardia euroa kohesiorahastosta, jotka otetaan liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, niissä maissa, jotka täyttävät nämä konvergenssikriteerit. No, tältä osin tarvitaan kyllä kansallista jakoa. Ja siksi halusin esittää nyt kysymyksen esittelijöille ja komissiolle artikla 11 kohta 2 asetuksesta, joka liittyy verkkojen Eurooppa-välineeseen. Siellä sanotaan, että ne säännöt, joita sovelletaan liikennealaan, tämän asetuksen osalta koskevat erityisiä käytäviä ja ne tulevat näistä 10 miljardista. Ja sitten sanotaan, että kun tällaisia ehdotuksia pannaan täytäntöön, asetetaan etusijalle sellaiset hankkeet, joissa huomioidaan kansallinen jako kohesio rahoista. Tässä siis sanotaan tämä asia näin, mutta puhutaan nimenomaan sellaista hankkeista, jotka toimivat kansallisesti jaettujen rahojen mukaisesti. Ja sitten haluaisin myös kiinnittää huomioon siihen, että artikla 9 kohdassa 6 on viittaus vuosittaisiin ja monivuotisiin hankkeisiin, jotka aiotaan panna täytäntöön. Ja täällä sanotaan, että niihin liittyen voi olla lisää sääntöjä. No minusta olisi hyvin tärkeää, että mitään lisäsääntöjä ja kriteerejä ei enää otettaisi käyttöön verrattuna siihen, mitä asetuksessa sanotaan. Jos tämä liittyy ainoastaan menettelytapoihin, niin tämä kyllä sopii, mutta menettelyä sinänsä ei pitäisi muuttaa. Ja sitten haluaisin vielä kerran viitata näin 10 miljardin euron kohesiorahastosta. Meillä on toinenkin kysymys. Täällä sanotaan, että kolmea eri osallutta hallinnoidaan keskitetysti esimerkiksi niin, että perustetaan virasto, joka asian erikoistuu, mutta tämä on kuitenkin ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, jotka ovat kohesiorahastojen taustalla. Ja tähän liittyen haluaisin nyt viitata energiaa kappaleeseen sekä kaasun että sähkön yhteydessä esillä ovat nyt 12 ydinverkkokäytävää ja täällä on eri kriteerejä. Pitää huomioida markkinoiden tarpeet, polttoaineiden hinnat, varastointikyky ja liikenne alalla al- alueiden on esitettävä nämä hankkeet. Ja sitten tietotekniikkaan liittyen suurin osa menee laajakaistan kehittämiseen ja digitaali palveluiden kehittämiseen. Toivottavasti komissio voisi nyt hyvin nopeasti esittää listan siitä, minkälaisia hallinta hankkeita pitää olla rajat ylittävästi. Ja sitten lopuksi, jos ajatellaan uusien viest- maiden viestintäverkkojen kehittämistä, mitkä pitää huomioida? Ja sen olova sitten kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Yleisesti tämä ajatus verkkojen Eurooppa-välineestä se on tärkeä erityisesti sisämarkkinoita ajatellen. Paremmat liittymät yhteydessä ovat tärkeitä, jotta voidaan kehittää sisämarkkinoita Euroopassa. Mutta silti on avoimia kysymyksiä edelleen, erityisesti kun katsotaan, miten esimerkiksi kohesiovaroja yhdistetään tähän kysymykseen. Ja näihin kysymyksiin liittyvät esimerkiksi hankkeet, jotka eivät menesty. Eli millä tavalla nämä hankkeet saavat sitten rahoitusta kohesiorahastosta ja niin edelleen. No sitten tarvitaan myöskin parempaa koordinointia. En nyt ole varma, saammeko aikaan parempaa koordinointia keskittämällä toimintaa, mutta parempi koordinointi erityisesti rajat ylittävillä alueilla on kuitenkin keskeistä. Ja sitten lopuksi vielä meidän on edelleen suhtauduttava vakavasti alueelliseen kohesioon ja solidaarisuuteen. Ei pelkästään siksi, että me olemme luvanneet tukea sitä valkoisessa kirjassa, vaan myöskin koska me tarvitsemme synergiaa investoinnissa ja resurssien tehokasta käyttöä. Tästä syystä nämä 10 miljardia kohesiovaroista ovat hyvin tärkeä aihe. Kiitoksia. Sitten Rauha Bilbao kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin todeta, että pessimismi ei kyllä koskaan ole yhtäkään ongelmaa ratkaissut. Olen näin ollen herra Groshin kanssa samaa mieltä, että kyllä rahoitusvaikeuksia on kaikkialla, mutta me olemme täällä tehdäksemme ehdotuksia ja edistääksemme asioita ongelmista huolimatta niin, että löydämme ratkaisuja mahdollisimman pian. Nämä tämän asetuksen määrittelemät tavoitteet saavat minun tukeni, koska minä uskon, että se auttaa kaikkien hankkeiden rahoitusta. Ja tämän lisäksi se tekee mahdolliseksi sen, että me valvomme jäsenvaltioiden hankkeiden toteutumisen mahdollisimman tehokkaasti aikataulussa tämän rahoituksen puitteissa. Ja näin mielestäni tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä asiakirjoja, koska vihdoinkin tämä toimielin yhdessä komission ja neuvoston kanssa – yhdessä katsoo tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jota Eurooppa todella tarvitsee. Yksi esimerkki näistä kriiseistä. 80-luvulla Baskimaassa saimme, tai meidän työttömyytemme oli jopa 25-30 prosenttia paikoitellen, joten meillä oli vielä pahempi talouskriisi ja budjettikriisi kuin mitä meillä nyt on. Mutta kuitenkin me sijoitimme, investoimme infrastruktuureihin ja innovaatioihin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. Ja näin vuoteen 2009 mennessä saimme työttömyysluvut täysin siivottua. Eli tällaisia esimerkkejä on olemassa. Kyllä rahoitusta tarvitaan silloinkin, kun ajat ovat vaikeat. Pelkkä vyön kiristäminen ei riitä. Olen yhtä mieltä johdonmukaisuuden tarpeesta ja siitä, että rajat ylittävät ongelmat on ratkaistava niin, että meillä on kokonaisvaltainen, kilpailukykyinen ratkaisu koko Euroopalle. Ja pilottihankkeet, joita on ehdotettu, voivat antaa todella hyviä tuloksia jos ne onnistuvat, eh, ne voivat myös todella houkutella eh, yksityistä rahoitusta niin, että saadaan paremmat, enemmän resursseja. Ja tämä on todellinen eh, saavutus ja näin voidaan nähdä, miten tämä rahoitus voidaan saada toimimaan. Komissiolta kysyisin, että voitaisiinko tässä vielä edistyä ja voisimmeko me saada hiukan tie, lisää tietoa näistä pilottihankkeista jäsenvaltioiden välillä varmaan tullaan käymään kiistaa, kovakin kiistaa rahoituksesta ja muutenkin, mutta Mielestäni tämä on e- pikemminkin poliittinen ongelma, poliittisen kulttuurin ongelma toimielimissä täällä Euroopassa. Jos me kaikki ymmärrämme, mikä on Euroopan tason prioriteettia. jos me kaikki ymmärrämme, mihin tavoitteisiin haluamme, niin uskon, että että voimme ratkaista ongelmat ja näin, kun poliittinen ongelma on ratkaistu, myös tämä taloudellinen ongelma kyllä hoituu. Jäsenvaltioiden kanssa on neuvoteltu sitoumuksista ja priorisoiduista verkostoista ja eri aloitteista rahoituksen saamiseksi. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, että kokouksessa viime viikolla – Oliko havaittavissa jonkinnäköistä mielipiteen muutosta jäsenvaltiossa, mitä niiden sitoumuksiin, sitoumuksiin tulee? Komissio on käynnistänyt mm, älykkään liikkuvuuden hankkeen. Ja kun me kysyimme näiltä voittajilta, kilpailun voittajilta, että mitä mieltä he olivat, niin he eh, sanoivat, eh, että jos me olemme Eli että he kysyvät, että voisimmeko me myös ähm, todella mobiilialalla saada aikaan harmonisointia niin, että se hyödyttäisi näitä hankkeita. Kiitos. Marin Nesku, kolme minuuttia. Äh, pentru, pentru. Kiitos puheenjohtaja. No, halusin ensin puhua liikenteestä. On olemassa luettelo käytävistä, Tämä luettelo löytyy asiakirjan liitteestä. Miten näistä painopisteistä päätettiin? No, todennäköisesti aikaisempien TENT e painopisteiden pohjalta ja ehtona on, että niiden pitää kulkea 27 jäsenvaltion kautta. Usein kuitenkin unohtuu, että pitää lähteä liikkeelle taloudellisesta kehityksestä ja että näiden käytävien pitää myös toimia moottorina, taloudellisen kehityksen moottorina. Ja sitten hankkeiden nimeämiset tässä lähdetään liikkeelle siitä, että ensimmäinen, joka hakee, ensimmäinen saa, mutta täällä kuitenkin on periaatteessa mainittu se, että pitäisi olla moninaisuus kunkin hankkeen taustalla. Jos tätä kautta nyt pyritään vuoteen 2020, niin mikä näistä käytävistä ei kyllä varmasti ole siinä vaiheessa valmis. Tilanne tulee olemaan lähes tulkoon sama kuin tällä hetkellä, eli tätä reittiä emme kyllä pääse edes siihen tavoitteeseen, mitä asetuksen nimessä sanotaan, eli verkkoon Eurooppaan. Me tarvitsemme nyt ihan uudenlaisen, erilaisen ratkaisun. Ja jos ajatellaan energiaa, niin siihenkin liittyen on mainittu täällä ja määritelty painopisteitä. Ja on totta, että itse energiaverkkojen yhteenliittäminen jäsenvaltioiden välillä on painopiste, sillä tämä on todella puutteellista tällä hetkellä, mutta ensimmäinen painopisteala, johon pitää eniten kiinnittää huomiota, on se, että voidaan varmistaa energian saatavuus. Tähän meidän on nimenomaan suunnattavan ne vähät varat, mitä meillä on, jotta emme jatkossakin olisi riippuvaisia yhdestä ainoasta energialähteestä. Kiitos. Okay. Finally, Mrs. Garcia. Ja sitten äh, lopuksi Rova Garcia. Presidente, solamente un... Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Yksi painopistealueista EU:ssa on se, että alueita yhdistetään. Ja viime viikolla kokouksessa neuvostossa ja komissiossa Espanjan hallitus yritti puuttua tiettyihin ongelmiin, joita oli tullut esille, jotka Espanja oli ottanut esille. Eikö komissio katso, että kaikki ponnistelut, jotka liittyvät näihin käytäviin, niillä pitää varmistaa, että kaikki Euroopan alueet yhdistetään. Ja sanon nyt näin, koska y- alue, jolta minä tulen, on jäänyt rautatieverkoston ja lentoverkoston ulkopuolelle. Ja nyt viime hetkellä Espanjan hallitus aikaisempi otti Riohan pois näistä verkostoista, eikä... Ja nyt me olemme käyttäneet tehokkaasti eurooppalaisia varoja, mutta nyt se jää sitten kaikkien verkostojen ulkopuolelle. Eikö tämä ole alue, alueellisen kohesiuden vastaista, kun Riohan tyyppinen alue jäädetään pois rahoituksesta, ja miksi ei hyväksytä sitä oikaisua, jota Espanjan hallitus nyt ajaa, ja jonka avulla esimerkiksi Riohan alue olisi yhteydessä muuhun Eurooppaan. Kiitos. Thank you very much. Now the commission. I... Kiitoksia. Sitten komissio kai ensimmäisenä herra Pakei sieltä. Olkaa hyvä. Tell us. Mitä komissio haluaa kertoa meille? Um, en ole varma, onko minulla aikaa. Ei, varmaankaan teillä ei ole aikaa kaikki vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta No ei, puheenjohtaja, mutta ehkäpä nyt kuitenkin voin kiittää teitä ja Itrennä puheenjohtajaa ja esittelijöitä tästä kokouksesta, joka kyllä tälle tärkeälle, tärkeälle välineelle antaa hyvän lähtölaukauksen tälle verkkojen Eurooppa-välineelle. Se on tärkeää Euroopan kasvuagendalle, koska verkostoitumisen, IT, energian ja liikenteen alueella tulee investoida, koska näin voidaan varmistaa kestävä liikkuvuus ja kilpailukyky. Niin kuin monet ovat täällä todenneet, kilpailukyky laajasti käsitettynä merkitsee talouden parempaa toimintaa, mutta myös sitä, että teollisuutemme eri teollisuuden alat voivat tulla johtaviksi maailmassa. Kyse on tehokkuudesta, synergiasta. Monet puhujat tässä puheenvuoroissaan tämän nostivat esiin. Kyse on kolmesta avainalasta alasta ja kuulin täällä ehdotuksen siitä, että pyrkisimme valitsemaan hankkeita, jotka toimivat kaikkien näiden kolmen alan puitteissa esimerkiksi energia, IT, kuljetukset ja näiden linkittäminen. Kaikki tällaiset hankkeet voisivat olla hyvin suureksi hyödyksi ja tämä on ala, jota meidän täytyy katsoa, koska ehdotushan liittyy näihin kolmeen sektoriin, mutta myös todella yhteisiin niiden rajat ylittäviin hankkeisiin. Se, että pyritään saamaan julkisen rahoituksen rinnalle yksityistä rahoitusta, niin kuin monet jäsenetkin esittivät, on tärkeä asia ja viimeisten viiden, kymmenen eh, vuoden kokemusten IT-alalta on kyllä osoittanut, että kun sekoitetaan julkista, julkisia ja yksityisiä resursseja, tulee löytää oikea tasapaino yksityisen sektorin osuuden suhteen. Ja kolmas seikka on tietenkin sitten se, että täytyy löytää määritellä oikea jakolinja toimijoiden ja jäsenvaltioiden investointien suhteen ja tietenkin myös eurooppalaisen yhteisrahoituksen ja rahoitusvälineiden osalta, mitä näihin eurooppalaisiin hankkeisiin tulee. Sitten on seikka, joka nousi esiin monissa puheenvuoroissa ja joka on tärkeä myös tässä ehdotuksessa, nimittäin linkki tämän verkkojen Eurooppa-välineen ja muiden rahoitusvälineiden välillä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Monet puhuitte kohesiorahastosta ja näistä kymmenestä miljardista, joka on tarkoitus korvamerkitä verkkojen Eurooppa-hankkeeseen kohesiomaissa – ja nämä 10 miljardia, niitä hallinnoitaisiin aivan niin kuin muitakin varoja. Eli tässä on tietenkin myös painetta siihen, että hankkeet ovat kypsiä toteutettaviksi ja toteutuvat tehokkaasti ja tuovat mahdollisimman paljon eurooppalaista lisäarvoa. Sitten on tietenkin yhteys verkkojen Eurooppa-välineen ja 2020 hankkeen välillä, siis kaikilla näillä kolmella alalla tulee olemaan yhteys Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa-välineen välillä. Euroopan investointipankki ja sen hankebondit ovat tietenkin tässä myös mukana tärkeitä verkkojen Eurooppa-välineelle, koska tällaiset innovatiiviset ähm, rahoitusvälineet äh, voivat houkutella yksityistä rahoitusta ja tätä kautta voidaan saada merkittäviä investointejakin. Ja lopuksi puheenjohtaja Seikka, jonka varmaan kaikki tässä mainitsivat, eli sääntelykehys, äh, säännöt energia- ja kuljetusalalla ja niin edelleen äh, ja sitten äh, se, että löydetään sellaiset hankkeet, joilla on todella aitoa eurooppalaista lisäarvoa poliittisissa puitteissamme. Kyllä tämä on hyvin kunnianhimoinen ehdotus moneltakin osin ainakin budjetin suhteen. 50 miljardia on erittäin suuri summa monivuotisen rahoituskehyksenkin puitteissa. Kyllä, tästä tulee kovaa kädenvääntöä varmasti. Tämä on kunnianhimoinen rahoitusehdotus, mutta se on kuitenkin myös eh, verkkojen Eurooppaa alalla varmasti oikealla tasolla, koska niin kuin liitteestä voitte nähdä, olemme identifioineet erilaisia hankkeita, joihin tätä rahoitusta voidaan käyttää ja myös sen, kuinka paljon rahoitusta tarvitaan. Ja vuoteen 2020 mennessähän verkostojen päätöksen saattaminen on jo käynnissä. Eli tässä pyritään keskittymään ja olemaan kyllä erittäin kunnianhimoisia näiden välineiden suhteen. Ja kiitoksia puheenjohtaja. Kovasti odotamme yhteistyötä kaikkien eri sidosryhmien ja tahojen kanssa niin, että välineestä saadaan mahdollisimman hyvä. Kiitos. Kiitos. Ja minä katson nyt kolmea esittelijäämme ja kysyn heiltä, että haluatteko te vielä äh, lisätä jotain. Rouva äh, Valen, haluatteko vastata jotain komissiolle ja muille? Olkaa hyvä. Ihan lyhyesti vaan haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Me aiomme miettiä näitä asioita lisää ja keksiä mahdollisimman hyvät puitteet kokonaisuudelle. juste un mot, monsieur le président, pour dire que... Niin, sanoisin vain, että kiitän kaikkia, jotka ovat olleet mukana keskustelussa. Valtaosa tukee tätä periaatetta. Jokainen sitten esitti omia huolenaiheitaan, mutta nyt on kuitenkin loppuvaiheessa sitten saatu hyvä teksti aikaan. También <clears throat> añadir simplemente que... Eh, niin, samat sanat haluaisin vain lisätä, että aiomme nyt koota yhteen kaikki nämä ajatukset ja mahdollisuuksien mukaan vastata niihin esitettyyn huoliin ja ehkä meillä on sitten seuraava seminaarikin, jossa asiantuntijoiden avulla voimme ottaa esille jotain niitä kysymyksiä, jotka nyt ovat olleet esillä. Olisi hyvä, jos voisimme sitten sinne kutsua kaikki ne, jotka haluavat paneutua lisää tähän välineeseen, joka on nyt löytämässä oman paikkansa, kun edistetään kilpailukykyä ja kasvua Euroopassa. Herra Färm, oliko teillä vielä jotain lisättävää ennen kuin puheenjohtaja Sartori saa puheenvuoron? No, ihan lyhyt huomio ehkä herra Grossille. hän puhui tämän välineen rahoitustasosta ja totesi, että tämän tulisi olla vähimmäistaso. Olen samaa mieltä. Voin ehkä puhua jopa budjettivaliokunnankin nimissä ja todeta, että olemme samaa mieltä, mutta kun jäsenvaltiot ja neuvostohan siis se ongelma tässä tilanteessa ovat, emmekä suinkaan me. Pitäkääpä mielessä, että Tanskan hallitus, joka nyt on puheenjohtaja valtio, ja tanskalaisissa lehdissä oli suuria otsikoita, koska he pyysivät Tanskan parlamenttia laskemaan verkkojen Euroopan välineen rahoitusta huomattavasti, joten tämä on keskustelu, jota käydään muuallakin kuin Euroopan parlamentissa. Meidän täytyy painostaa jäsenvaltioiden hallituksia, koska muuten kyllä leikkaukset saattavat olla huomattavia. Kiitos. Kiitoksia. Ja puheenjohtaja Sartori. Grazie, presidente. Abbiamo visto... Kiitoksia. Tämä on ollut hyvin rikasta ja merkittävää keskustelua. Haluaisin kiittää Simpsonia tästä vieraanvaraisuudesta, jota hän on osoittanut meille tänään. Ja kiitän sihteeristöä myöskin erinomaisesta yhteistyöstä ja 24. päivä huhtikuuta kutsun kaikki sitten julkiseen seminaariin, joka sitten päättää tämän keskustelun. Kiitos. Kiitokset puheenjohtaja Sartori. 24. huhtikuuta järjestetään tosiaan seminaari, eh, jossa sitten TRAN-valiokunta tulee olemaan ITRE-valiokunnan vieraana. Tämä oli erittäin hyödyllistä. Ne molemmat valiokunnat ovat nyt eh, saaneet kerrottua kantojaan. Niin kuin herra Färm ja muut tässä totesivat, paljon työtä vielä on tehtävänä, mutta tämä oli hyvä käynnistystyöllemme tämänpäiväinen kokous. Kiitämme ITRE-valiokunnan jäseniä siitä, että he tulivat tänään vieraksemme ja jäämme odottamaan seuraavaa tapaamista 24. päivä. No niin, tämä kokous päättyy näin, mutta Tranin edustajat, älkää kuvitelkokaan nyt lähtevänne mihinkään, pysykää paikoillaan, niin kokous jatkuu aivan kohta.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 Okay, colleagues. Next item. No niin, kollegat. Seuraava esityslistan kohta on puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattorien päätöksistä. Koordinaattorit päättivät viidestä asiakirjasta, mutta komission ja neuvoston ehdotuksesta SAFA-ohjelmasta ei tehdä mitään, eikä myöskään kaupungin, ja mitä tulee kaupunkien keskusta, keskusta-alueilla tapahtuviin kuljetuksiin, se otetaan mukaan seuraavaan mietintöön. Sitten työasiakirja vuosittaista standardisointityöstä ei tehdä tekstiä. Sitten äh, ympäristötoimien äh, toimista tiedottaminen ei tehdä mitään tekstiä ja sitten äh, unionin, kertomusunionin toimista 2011 ei tehdä mitään tekstiä. Mitä tulee STOA-hankkeisiin, tämä tieliikenteen avoimet avoimet työskentelypohjat, siitäkään ei. Ja koordinaattorien päätöksistä muuten se, että varakoordinaattorit ja varapuheenjohtajat voivat osallistua koordinaattorien kokouksiin jatkossa, mutta vain yksi koordinaattori voi puhua kutakin, kunkin ryhmän puheenvuoron kohdalla. Ja sovittiin myös, että muut ää, muista asioista tulee kyllä ilmoittaa torstai-iltapäivään mennessä, paitsi jos kyse on erittäin kiireisestä asiasta, josta voidaan puheenjohtajalle ilmoittaa myöhemminkin ja puheenjohtaja voi sitten päättää, tuleeko se koordinaattorien tiedoksi. Sitten muut asiat, koordinaattorit saivat tiedoksi uuden kokousaikataulun. Kokousaikatauluhan on muutettu siksi, että tulkkausmenoissa on tapahtunut leikkauksia. Sitten kerroin, että Yhdysvallat valtuuskuntamatka 2012 ei toteudu. Sitten sitten Sveitsin hallitus on kutsunut koordinaattorit Sveitsiin 19.21. syyskuuta. Ja mitä kuulemisiin tulee, niin tämä äh, verkkojen Eurooppa-väline. Kuuleminen on siis 24. huhtikuuta ja teen kuuleminen 8.5. Sitten sitten puheenjohtaja suositteli, että tällä hetkellä ei oteta vielä kantaa Islanti-Norja-kysymykseen. Tästähän vielä tuomioistuimen päätöstä odotellaan ja Euroopan parlamentin oikeusasiainvaliokunta on itse asiassa komission kannetta tukenut ja päätimme, että odotamme oikeuden päätöstä ennen kuin toimimme tämän äh, sopimuksen solmimisen suhteen. Sitten rakenteellinen vuoropuhelu komission vuoden 2013 työohjelmasta. Pyydettiin, että poliittiset ryhmät ehdottaisivat 12. huhtikuuta mennessä äh, rajattua rajallista määrää äh, toimia. Ja näistä keskustellaan sitten koordinaattorien kokouksessa huhtikuussa. Sitten on sovittu, että että mm, liikennevaliokunnan puheenjohtaja johtaisi tämän valiokunnan valtuuskuntaa, mitä tulee Fidansan mietinnön valmisteluun. Ja nyt on pyydetty 30.3. mennessä poliittisilta ryhmiltä nimityksiä työryhmään. Tämän verran koordinaattorien kokouksista, onko teillä jotain kysyttävää jollakulla? Jos ei, niin varmaankin näitä päätöksiä voidaan pitää sovittuina. Ja sitten seuraava esityslistan kohta. Dominikke Riken kohtaa öljysäilyaluksiin liittyen. Herra Rike, olkaa hyvä. Ja, äh, president, le äh, le, le, tri, le, le trilogue. Puheenjohtaja, kolmikanta neuvottelut saatiin loppuun vietyä myönteisellä tavalla, sillä neuvosto lähentyi meidän kantoimme, mistä oli hyvä, mitkä oli hyväksytty valiokunnassa, eli ei tässä periaatteessa ole mitään ongelmaa, ja ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa voitaisiin ratkaisua aikaiseksi. Okay, thank you, Mr. Rike. So... Kiitokset, herra Rike. Eli on saavutettu ensimmäisen käsittelyn sopimus teknisellä tasolla mitä tulee yksirunkoisiin öljysäilyöksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta. Ja toukokuussa, näin minulle on kerrottu, niin asia saadaan täysistuntokäsittelyyn. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten viimeinen esityslistan kohta on rautateiden melusaastetta koskevan tutkimuksen esittely. Ja täällä vieraanamme tänään Hetkinen, minäpäs näitä muistiinpanojani tässä selailen. Herrat Klausen ja Kosiek ovat paikalla siellä oikealla puolellani. Ja molemmat äh, tulevat äh, äh, samasta instituutista, Dortmundista, Saksasta. Ja varmaan muistatte, että ympäristövirasto 2000 2010 kertoi meille, että rautatie melu häiritsee miljoonia EU-kansalaisia ja valiokuntamme päätti toteuttaa tutkimuksen rautateiden melusaasteesta erityisesti liittyen äh, junien moottoreihin. Joten nyt vieraamme äh, Klausen ja Kosiek saavat puheenvuorot. Kumpi haluaa puhua ensin? Herra Klausen ensin. Olkaa hyvä. Äh, chairman, äh, ladies. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olen Dortmundin yliopiston logistiikan professori ja vieressäni on tässä Kosiek. Ja esittelemme nyt Kansuessa ja Newcastlen yliopistossa tehtyä työtä liittyen rautateiden melusaasteeseen. Ensinnäkin tämänhetkinen tilanne, mistä melua tulee, ja sitten toimet, joilla voidaan vähentää melua, sitten talouskannustimet, sääntelymahdollisuudet ja sitten suosituksia täysistuntoon. Kuten puheenjohtaja mainitsi, tämä vaikuttaa pieneen vähemmistöön, mutta vähemmistö on kuitenkin merkittävä, eli Tämä koskee 12 miljoonaa eurooppalaista. Kun katsotaan 55 desibelin melurajaa päivällä ja yöllä, jos katsotaan vain yötä, silloin tasot ovat alhaisemmat. Ja silloin yö siis alkaa kello 11 illalla. Ja lukema on siis melkein sama, eli 9 miljoonaa asukasta, joita tämä koskee. Jäsenvaltiot ovat toimittaneet tietoja melusaasteista eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti. Ja tämän avulla olemme saaneet luotua näitä melukarttoja. Siinä on katettu ensinnäkin taajamat ja myöskin muut alueet Euroopasta. Ja sitten tietyt toimet eivät ole ihan pelkästään paikallisia ja niistä kerron lisää ihan kohta. No, ne henkilöt, joihin tämä kohdistuu, e, he eivät tasaudu tasaisesti. 85 prosenttia näistä henkilöistä asuu kuudessa maassa, jossa on enemmän rautatieliikennettä, eli Ranska, Saksa, Itävalta, Yhdistynyt kuningaskunta, Sveitsi ja Puola. Ja no Slovakia, Tsekin tasavalta ja muut maat ovat myöskin mukana. No, tämä liittyy liittyy väestön tiheyteen ja maantieteeseen ja rautatieliikenteen rakenteeseen. Joissain maissa on pahempia ongelmia kuin toisissa. Sitten tässä on samat tiedot. Jos katsomme, kuinka paljon kussakin maassa on ihmisiä, joita tämä koskee, Itävalta ja Slovakia ovat kärkipäässä, koska rautatieliikenne on niin tärkeä näissä maissa. Sitten melun lähteet, niitä on lähinnä kolme. Eli 30 kilometrin tunnissa asti melua tulee moottorista. Se, vasta, se vastaa pääosasta melusta. Ja sitten 3200 kilometrin vauhdin osalla kyse on rullausäänestä. Ja siihen vaikuttaa tietysti renkaiden rakenne ja materiaali. Ja sitten yli 200 kilometrin tuntivauhtia olevissa junissa melua tulee sitten aerodynaamisista seikoista. Sitten tässä on puhuttu vanhemmista ja uudemmista vaunuista, eli uudet siis viimeisen 10-15 vuoden ajalta. Ja niissä uusissa melu on huomattavasti pienempi, mutta kuten tiedätte, Nämä ovat käytössä hyvin pitkään, joten meidän on puhuttava toimista, jolla voidaan vähentää rautateiden melua. Sehän sijoittuu näille kahdelle alueelle, eli lähteestä johtuva melu ja infrastruktuuriin liittyvä melu. Ensinnäkin jarruista tulee melua. Ja sitten on erilaisia päällysmateriaaleja, moottorirakenteita, joista tulee melua. Ja sitten infrastruktuurin puolelta. Siellä on hyvin paljon vaihtoehtoja. Siellä on esimerkiksi meluesteitä. Ja sitten myöskin raiteiden huolto on tärkeää, kun halutaan vähentää rautatien melusaastetta. Hyvin pitkään jarrut aiheuttivat kulutusta renkaisiin ja se lisäsi melua erityisesti rahtijunissa. Ja lähes kaikki rahtivaunut käyttävät tällaisia jarruja ja rahtijunista melua tulee paljon enemmän kuin matkustajajunista. Ja näitä käytetään enemmän myöskin matkustajajunissa, vähemmän rahtijunissa, koska ne ovat kalliimpia. Näitä jarruja ollaan nyt muuttamassa ja tällä tavalla on noin 8 desibeliä saattu vähennettyä melusaastetta. Sitten myöskin Näihin renkaisiin on liitetty erilaisia melunvähennysvälineitä, mutta ne ovat aika kalliita ja niitä ei välttämättä haluta käyttää, koska turvallisuus on kaikkein tärkein kysymys tietysti ja kestävyys ja taloudellinen kannattavuus tietysti ja meluasiat täytyy myöskin ottaa huomioon. No, tässä on kuva sitten Japanista. Euroopassa on hyvin paljon luotijunia, jotka ovat vielä kaukana suurista taajamista, eli se on pienempi ongelma. No niin, nyt taina nyt mennä vähän eteenpäin, koska aika alkaa loppua. Niin meillä on näitä meluesteitä, jotka voivat olla kahden metrin korkuisia, ja sitten korkeimmillaan ne voivat olla viisi metri, metriä korkeita. Ja tällä tavalla voidaan vähentää melua raiteiden lähistöllä, mutta kustannusten lisäksi se vaikuttaa maisemaan kielteisesti. Sitten raiteiden huolto ja ylläpito. No tällä alalla on tapahtunut paljon parannusta. Ja huololla voidaan vähentää melua, joka liittyy pyörien kovuuteen. Jos otetaan käyttöön uudet modernit jarrut, melua voidaan vähentää. Mehän emme pysty vaikuttamaan kovin paljon renkaiden kovuuteen, mutta tällä tavalla voidaan huomattavasti vähentää melua, mutta näin käy vain silloin, kun valtaosa vaunuista on varustettu näillä uusilla jarruilla. Melua voidaan vähentää kolme desibeliä, mutta kun vaihdetaan näitä osia, niin melua voidaan vähentää jopa 14 desibeliä. Siis 95 prosenttia, siis se johtaa 12 desibelin supistukseen. Ja kuten sanoin, tämä koskee lähinnä rahtivaunuja, ei niinkään – matkustajajunia. Siellähän on sekä uusia että vanhoja vaunuja käytössä. No Euroopassa vaunuja on yli 600 000, mutta kaikkiaan niistä ei tarvitse uusia. Tässä on muitakin tutkimuksia, joissa viitataan siihen, että noin 370 000 tai 400 000 vaunua Euroopassa näihin voitaisiin vaihtaa jarrujärjestelmä ja tällä tavalla voitaisiin vähentää melusaastetta. Tämä vaikuttaa ihmisiin erityisesti yöaikaan. Ja sitten on tiettyjä ongelmakohtia, joilla tarvitaan paikallisia toimia, meluesteitä ja muita erillistoimia. No sitten kannustimista. Miten hallitukset voivat kannustaa näiden toimien käyttöönottoon? haittaamatta rautatiesektorin kilpailukykyä. Tietysti melua voidaan vähentää vähentämällä rautatiekuljetuksia, mutta se ei tietenkään ole eurooppalaisen politiikan mukaista. Ja sillä olisi kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja myöskin talouteen monilla teollisuuden aloilla. Me ehdotamme maksua, joka liittyy meluun tasoihin ja tällä tavalla voitaisiin ottaa käyttöön tehokkaampia ja parempia järjestelmiä. Meidän täytyy puhua rahoituksesta, kielteisistä kannustimista, myönteisistä kannustimista ja sitten rahoituslähteistä. Ja näissä maksuissa olisi mukana bonusmaksut niille vaunuille, jotka ovat vähämeluisia. Ja täytyy myöskin katsoa, miten kilpailukyky kärsii rautatiealalla verrattuna muihin liikennemuotoihin. Sitten täytyy katsoa, miten voidaan rahoittaa yksittäisiä vaunuja ensin, mutta sen jälkeen sitä kokonaisia junia, jotta päästäisiin näihin vaikutuksiin, joista aikaisemmin puhuin. Ja myöskin täytyy ottaa huomioon toimintakulut ja ne pitäisi harmonisoida Euroopan unionissa riippumatta siitä, mistä maasta vaunut tulevat ja niin edelleen. Ja suoralla rahoituksella voidaan tietenkin ottaa nopeammin käyttöön näitä uusia välineitä. Ja meidän täytyy miettiä, näitä toimia. TSI-melu on ollut tärkeä, kun on mietitty uusia ratkaisuja. Ja mietitty, pitäisikö tämän olla pakollista. Siihen liittyy tiettyjä riskejä, koska lyhyellä aikavälillä meillä ei ole teknologista kapasiteettia, mutta tähän liittyy myöskin ylimääräisiä kustannuksia, jos nyt katsotaan tämänhetkisiä järjestelmiä, jotka kuuluvat rautatiealan yrityksille. Euroopan parlamentissa pitäisi käydä keskustelua siitä, että nämä maksut harmonisoidaan jäsenvaltioissa ja pitäisi luoda siis tämä maksu ja myöskin infrastruktuurien ylläpitäjien pitäisi toimia niin, että vältetään melua mikäli se johtuu huonosta infrastruktuurista. Euroopan parlamentti voisi pyytää eurooppalaista rahoitussuunnitelmaa melun torjuntasuunnitelmiin, jotta jäsenvaltiot ottaisivat käyttöön tätä rahoitusta alue- ja myöskin kansainvälisessä liikenteessä. Tämä tulee TSI-meluun. No 25 vuoden kuluttua ongelma on ratkaistu mutta parissa vuodessa sitä ei teknisistä syistä, teknisistä syistä voida ratkaista, mutta ehkä 12 vuodessa voidaan ratkaista, jos muistamme, että vaikutukset sektorille ovat tasapainoisia ja että kilpailukyky vastaan, kilpailukyky ei vaarannu verrattuna muihin liikennemuotoihin. Ja pitkällä aikavälillä voidaan tietenkin puhua sitten tästä Job Runners-suunnitelmasta, jolla tähdätään vielä alhaisempiin melutasoihin. Kilpailukyky tie- ja raideliikenteen välillä on tärkeää. Euroopan unionissa, jos otetaan vain käyttöön rajoituksia, niin sitten liikennettä siirtyy pois raiteilta. Eli näiden toimien pitää olla yhdenmukaisia. Ja ajoneuvoihin liittyvien toimien lisäksi on myöskin toimenpiteitä, jotka liittyvät paikallisiin ongelmakohtiin, joissa melun torjunta toimiin pitää ryhtyä ottaen huomioon rahoituskysymykset. Kiitos. Kiitos teille. Onko herra Kashikille jotain lisättävää? No, okay. Okay, no, no problem. Hyvä, ei ongelmaa. Sitten kysymyksiä. Äh, ensin Mihail ja sitten muut. Aloittaa sinusta. Kramer ensin ja sillä aikaa minä sitten, kunhan puhun, niin kirjoitan nämä muut puheenvuoropyynnöt ylös. Kiitoksia, kiitos tästä esityksestä. Tosin jäin nyt kaipaamaan joitain numerotietoja. Eli jos näitä muutoksia tehdään, niin kuinka kallista se on? Minun tietojeni mukaan, jos tehdään muutoksia 80 prosenttiin tavara junavaunoista Euroopassa, niin tämä maksaisi 3,8 miljardia euroa jaettuna 10 vuodelle 350 miljoonaa euroa ja TEN-verkoissa on varattu noin 10 miljardia meluaitoja varten, eli tällä olisi myös taloudellinen vaikutus, mutta meidän ongelmamme on se, että liikkuvalle materiaalille, eli näille junille, ei ole määrärahoja varattu syystä tai toisesta. Eli voitteko vielä vahvistaa nämä luvut, nämä summat, joita sanoin, ja sitten mitä ihan raidemuutoksiin tulee, niiden luvut. Se olisi nopeampaa, halvempaa ja eh, itse asiassa tehokkaampaa, eli eh, voittajatilanne, mutta se ei ole tässä vaiheessa vielä mahdollista. Kiitos puheenjohtaja, jos sallitte, niin vastaan saksan kielellä tähän kysymykseen. Me tässä hyvin kattavassa tutkimuksessamme otimme huomioon kaikki käytettävissä olevat numerotiedot. 380 tai 370 000 junavaunua kaiken kaikkiaan ja niiden muutostyöt maksaisivat noin 2000 euroa kultakin vaunulta, joten tämä on aikamoinen haaste. Noin 750 miljoonaa euroa olisivat siis nämä muutoskustannukset. Ja niin kuin aivan oikein totesitte, se on ähm, halvempaa kuin infrastruktuuriin puuttuvat äh, kustannukset tai infrastruktuurin muutoksiin puuttuvat kustannukset. Minä ehkä voisin vielä täydentää. Herra Kramer tutkimuksessa yhdessä kohdassa mainitsimme asian, joka nyt ei tässä ollut mahdollista ajanpuutteen vuoksi nostaa esiin. Meillä on erittäin kalliita melusuoja-aitoja ja koko joukko mahdollisuuksia, erityisesti yöaikaan toimia. Ja mitä infrastruktuurirahoitukseen tulee, niin osa tästä rahasta voitaisiin ehkä saada Euroopan tason rahoituksen kautta. Kiitoksia. Sitten Rova Venjo. Si, monsieur le président. Oui, moi trouve que Kiitos puheenjohtaja. Pidin komission tutkimusta erittäin mielenkiintoisena, mutta meillä on kuitenkin kustannuksiin liittyviä kysymyksiä. Kuten sanoitte, tarvittaisiin rahoitusta Euroopan tasolta ja liitännäistoimia erityisesti niin siellä, missä ongelman erityisen suuri. Tämä tulee kovin kalliiksi Täällä on viitattu jäsenvaltioihin, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainoastaan Saksa ja Alankomaat olisivat valmiita rahoittamaan ja kuitenkin korkeintaan 50 prosentin verran investoinneista. Rahoituksen pitäisi tietysti kattaa investoinnit, mutta myös ne kustannukset, jotka, jotka liittyvät käyttöön elinlaitteen elinkaareen. Ja siksi haluaisin tietää, oletteko miettineet Euroopan tason rahoitusta ottaen huomioon, että jäsenvaltioissa vähennetään menoja yhä enemmän sellaista taloista syistä johtuen. Okay, thank you for the question. Uh... Kiitoksia kysymyksestä. Niin kuin aivan oikein totesitte, vain harvat jäsenvaltioiden hankkeet ovat jo käynnissä ja myös Saksassakin pyritään johonkin, mutta eihän tämä lainsäädäntöä ole toistaiseksi. Ja todennäköisesti tulisi ymmärtää, että tämä todella vaikuttaa valtavaan määrään ja valtavaan joukkoon ihmisiä. Ja ongelma poistuu 25 vuoden kuluttua tapahtua tai kuluessa, mutta jos se halutaan poistaa vaikkapa kymmenessä vuodessa, investointeja tarvitaan, koska sektorilla itsellään on vaikeaa äh, rahoittaa tätä. Eivät ihmiset ole valmiit äh, maksamaan äh, lisää matkoistaan tai yritykset kuljetuksistaan, jos, se, jos ne tapahtuvat hiljaisemmin, vähemmin desibelein. Ja todennäköisesti tämä on kyllä todellinen haaste emmekä ole kylin kokeneita neuvoaksemme eh, teitä tämän ratkaisun löytämisessä. Voimme vain kertoa teille, miten ongelma voidaan ratkaista. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Kaaler. Kiitos. Kiitos eh, tästä esityksestä, tutkimuksen eh, esittelystä. Se oli kyllä todella mielenkiintoinen minunkin mielestäni ja olen kollega Kramerin kanssa samaa mieltä. Olisi mukava saada lisää numerotietoja, mutta te totesitte jo, että ne löytyvät esitelmästänne. Kyse on tietenkin myös tavarakuljetusten hyväksynnästä kansalaisten keskuudessa, kansalaisten, joita tämä asia koskee. Iso raidereitti Genovasta Rotterdamin ja Reidin Siinä on Reinin laakso mm, muun muassa. Siinä on neljät tai kahdet raiteet vierekkäin ja mitään yö kuljetuskieltoa ei ole, vaikka esimerkiksi yölentokielto onkin olemassa ja kyllä tämä todella ihmisiä häiritsee. Eli kyllä rautatiekuljetukset voivat saada hyväksyntää ihmisten parissa ainoastaan siinä tapauksessa, että me puutumme tähän meluongelmaan tehokkaasti. No te esittelitte kaikki eh, mahdolliset toimenpiteet, mutta pidättekö mahdollisena Euroopan laajuista uutta lupaa menettelyä uusille tavarajunille ja vaunuille, esimerkiksi uudet jarrut. Eli jos meillä nyt ei ole rahaa muutostöihin, niin voitaisiinko asettaa uudet vaatimukset uusille käyttöön otettaville vaunuille? E, todennäköisesti kustannusero ei tässä ole kovin suuri Eli voisiko olla mahdollista saada aikaan sääntö, joka sitoo uuden tuotannon tiettyihin rajoihin ja ehkäpä voitaisiin antaa tukea sitten niille tahoille, jotka ottavat tätä uutta teknologiaa nopeammin käyttöön kuin muut, tai mm, voisiko tätä jotenkin kannustaa? Olisiko tämä mielestänne mahdollinen ratkaisu? Minä en ole itse kyllin kokenut tähän vastaamaan, mutta varmaankin näin, jos tämä toteutettaisiin Euroopan laajuisesti, niin kilpailukaan ei pääsisi vääristymään. Kiitos. Kiitos herra Galler kysymyksestänne te ilmaisitte hyvin yksinkertaisin sanoen sen, minkä mekin halusimme tutkimuksessamme ilmaista. Tässä on ehdotus siitä, että tästä eteenpäin hyväksyttäisiin ainoastaan sellaiset vaunut, jotka ovat hiljaisempia ja juuri tällainen tekninen yhteen sopivuus, technical interoperability, otetaan myös huomioon. Tehdäänpä se sitten millä teknisellä keinolla tahansa tämä muokkaaminen, niin se on kyllä jo joka tapauksessa hyödyllistä. Mehän olemme tehneet näin moottorienkin suhteen euro 5 ja euro 6 päätökset, mitä ajoneuvoihin tieliikenteessä tulee – niidenkin moottorimeluun puututtiin, eli kyllä se mahdollista on. Kun puhutaan kustannuksista, ja tästäkin puhuttiin, täytyy katsoa, että rautatieliikenteen kilpailukyky ei kärsi siksi, että nämä kustannukset kaatuvat sektorin niskaan. Eli kyllä tässä varmaan jonkinnäköinen bonusjärjestelmä voitaisiin ottaa huomioon ja tietenkin tällaista hiljaista teknologiaa tätä kautta voitaisiin kannustaa käyttöön ottamaan. Kiitoksia. Sitten Rova Meisner. Kiitos. Se, mitä Kaaler sanoi, on aivan totta. Eli juuri tällä hetkellä käymme keskustelua esimerkiksi lentoliikenteen melusta ja yöllisestä lentokiellosta. Ja tiedämme, miten merkittävä tämä melun vähentäminen on, koska melu voi todella tehdä ihmiset sairaiksi. Äh, ja tiedämme samalla, että liikenteen määrä tulee lisääntymään äh, kaikilla eri aloilla ja olisi tärkeää voida tehdä parannuksia äh, juuri rautatie liikenteen alalla. Ehkäpä tämä, mitä Kaaler sanoi, voisi olla kiinnostavaa, että jos joku investoi uuteen teknologiaan, häntä palkittaisiin. No näistä numeroista jo puhuttiinkin. Minä kysyisin teiltä seuraavaa. Te puhuitte siitä, mitä me parlamentissa voitais, voisimme tehdä, mutta oletteko te tehneet ehdotuksia ne komissiolle, koska komissio on se taho, joka tekee ehdotuksia sen jälkeen, kun se on saanut esimerkiksi tutkimusten kautta tietoa esimerkiksi ympäristökuormituksen vähentämisestä ja meluhan on myös ympäristökuormitusta. Äh, äh. No ensinnäkin vastasimme parlamentin pyyntöön ja toimitimme tietoja tämänhetkisistä tieteellisistä lähteistä ja haastatteluista. Mutta seuraavassa vaiheessa, jos haluatte, niin voimme sitten ottaa yhteyttä komissioon Okay. A question from... Sitten minullakin olisi kysymys, jos sallitte, kun katsotaan nopeasti tätä äh, tutkimustanne. Siinä on aika paljon tietoa Saksasta, Itävallasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, mutta en löydä tietoa Bulgariasta, Romaniasta, Itä-Euroopasta, Baltian maista ja niin edelleen. Oliko ongelmia saada tietoja näiden maiden rautateiden tilanteesta ja siitä, minkälaista teknologiaa ja mitä jarruja siellä käytetään, mitä, minkälaisia vaunuja. Jos katsoo vaikka tätä numeroa siitä, että 300 000 moderneilla jarruilla varustettua ja 300 000 ei-moderneilla jarruilla varustettua. Tämä ei välttämättä koske kaikkia maita, koska minun tietääkseni esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa useimmilla vaunuilla on modernit jarrutusjärjestelmät, jarrujärjestelmät, eli tämä merkinnee sitä, että jossain päin Eurooppaa käytössä on tämä vanhempi järjestelmä. Eli oliko teidän vaikea saada tietoa, mitä tulee Itäiseen Eurooppaan? Mitä tietoa löysitte? liittyen rautatiemiluun näissä maissa, jotka mainitsin äsken. Noticed, of course, the... Kuten huomasitte, on tietysti eri verran saatavilla tietoa Riosissa Eurooppaa. Tämä johtuu osittain siitä, että rahti liikenne rautateillä, siitä on eri verran eri maissa. Ja ehkä myös siksi, että joissain maissa keskustelu on mennyt pidemmälle, siellä missä asia on suurempi ongelma ja on julkaisuja tullut ja niin poispäin. Mutta jos katsoo näitä sivuja 33-39, niin kyllä sieltä löytyvät kaikki ne toimet, joihin on ryhdytty eri jäsenvaltioissa, joissa on rautatietoimintaa. Ja on totta, että tässä esillä ovat nämä Itä-Euroopan maat, jotka mainitsitte, jos ajatellaan esimerkiksi Tsekin tasavaltaa, se mainitaan, mainitaan, että on vähennys on pakollista uusilla rataosuuksilla 115 kilometriä meluaitoja ja sitten Bulgarian osalta on myös uudenlaisia järjestelmiä melun vähentämiseksi, mutta ei kuitenkaan yksityiskohtaisia tutkimuksia. Koko lista voitaisiin kyllä käydä läpi ja katsoa sitä, jos ajatellaan junaliikenteen intensiteettiä ja sitä, kuinka paljon se vaikuttaa ihmisiin, niin kyllä tässä on todellakin epätasapainoa sen eri maiden välillä, että kuinka paljon on julkaistu. Wissen, die Schweiz. Niin. Sveitsissä on tällaiset koe-raiteet verrattuna siis normaaliin raiteisiin. Eli kahden vuoden välein Tämä vaihdetaan kuuden vuoden sijasta ja sillä on huomattava merkitys. Sitten toiseksi jotkut yritykset valittavat tästä, koska tämä junien huolto tulee kalliimmaksi. Ja sitten uudet vaunut, no 1,2 prosenttia vuodessa. Ja tämähän kestää 40 vuotta, ja se ei tietenkään käy. Mutta jos nämä ehdotukset yhdistetään Sveitsian sanoja, että vuonna 2020 kaikki melu on kielletty. Näin pitäisi toimia Euroopassa. Eli 2020 ja sitten se, joka tähän ensimmäisenä ryhtyy, hyötyy siitä. Eli meidän täytyy myöskin komission ja neuvoston kanssa keskustella tästä. Me emme ole ensimmäisiä, vaan me yksi kolmesta Euroopassa, ja se täytyy nyt muistaa. Niin, sen, sen sano, halusin vielä sanoa. Start with the, the last point. Ehkäpä aloitan tästä viimeisestä kohdasta. Jos pakotetaan äh, lainsäädäntöön, joka kieltää vanhat äh, tavaravaunut äh, toiminnasta ilman mitään lisärahoitusta tai kannustinta, niin ei tässä siirry siirryttäisi kohti vähän, vähemmän meluisaa rautatieliikennettä, vaan tässä siirryttäisiin rautatieliikenteestä kohti maantiekuljetuksia. Ja jos halutaan rahoitusta ja sopia jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten saataisiin nämä investoinnit todella liikkeelle, investoinnit joita muutoksiin tarvitaan, niin mitä tähän tekniseen asiaan tulee, niin se on ihan totta ja syy sille, miksi tällä hetkellä tämä ei vielä ole täysin toiminnassa, vaan edelleen koevaiheessa. Todennäköisesti vielä jonkin verran aikaa menee. Kyllä tämä lisää kustannuksia, mutta en nyt pysty tässä sanomaan tarkalleen kuinka paljon. Sitten Sveitsi. Olen samaa mieltä se on niin rahoituksen suhteen kuin raiteiden ylläpidonkin suhteen todella esimerkillinen ja toivon, että mahdollisimman monella jäsenvaltiolla on mahdollisuus kulkea samaa polkua. Vielä yksi kysymys. Nimittäin se, miten yhteys rautatieliikenteen ja maantieliikenteen liikenteen välillä voidaan nähdä, mitä meluun tulee. Ajattelen tässä erilaisia äh, melun lähteitä, esimerkiksi sitten tieliikenteessä erilaisia renkaita ja niin edelleen. Of course both aspects. No, tutkimuksessa on katsottu kumpaankin aspektia. Eli on puhuttu sitä, että korvataan nämä jarrut uusilla Eli silloin melu, kun se johtuu me jarruista, se liittyy renkaiden kovuuteen. Ja Kramer myöskin mainitsi, että myöskin rautatieyritykset ja infrastruktuuriyritysten pitää huoltaa raiteita. Jos on ongelmapaikkoja, niin silloin on erityistoimenpiteitä, joilla niihin voidaan puuttua. Eli tietysti kumpaankin asiaa on tarkasteltu tässä kohtaa. Muita kysymyksiä? Jos ei, kiitän molempia lämpimästi tästä tutkimuksesta ja siitä, että esittelitte sen meille ja vastasitte jäsenten kysymyksiin. Olen aivan varma siitä, että jäsenet lukevat tutkimuksenne hyvin suurella mielenkiinnolla. Eli kiitos vierailustanne. Kiitoksia. Next item on the agenda. Seuraava esityslistan kohta on muut asiat. Muita asioita ei ole, ainakaan minun tietämäni mukaan. Seuraava kokous Brysselissä maanantaina 23. toukokuuta kello 15.00. Ja näin tämä kokous päättyy. Muistutan koordinaattoreita, että me pidämme vielä koordinaattorien kokouksen mustasta listasta. Mutta teille muille kokous päättyy.